Hyvät kollegat, hyvää huomenta. No niin, aloitetaanpa tämä kokous. Oikein hyvää huomenta tulkeille myöskin, kaikki hyvin siellä. Ja siellä espanjalaisetkin. Missähän Ranska mahtaa olla? Aha, te olette siellä. No niin, onko siellä kaikki hyvin? Ja missä saksalaiset ovat? ja Englanti siellä, kaikki hyvin, ja Italia. Täällä, entä suomalaiset, onko kaikki hyvin? No niin, oikein hyvää huomenta sinnekin. Joko kävin kaikki läpi. Ja alankomaalaiset, hyvää huomenta. No, Unkari, Puola, kaikki hyvin siellä ja Romania totta kai myöskin. No pelkäsitte, että olisin unohtanut. No en minä teitä nyt unohda. No niin. Hyvät kollegat, hyvää huomenta. Mitä teille kuuluu? Minulle kuuluu hyvä. No niin, aloitetaanpa nyt tämä kokous. Toivotan tervetulleeksi yhdeksän harjoittelijan ryhmän, jotka tulevat Mittelbayerische Zeitung lehdestä. Ja he ovat Ismail Ertugin vierailijaryhmä. Oikein äh, paljon tervetuloa tänne meidän valiokuntamme. Ja oikein hyvää huomenta. Tervetuloa tänne valiokuntaan. Huomenta herra Rike. Kaikki hyvin. No niin, nyt aloitetaan sitten työt esityslista voidaan varmastikin hyväksyä, jos mitään vastustusta ei tule. Vastustusta ei tule, no niin se on hyväksytty sitten. 19. 20. helmikuuta pidetyn kokouksen pöytäkirja ja 19. 20. maaliskuuta pidetyn kokouksen pöytäkirjat voidaan hyväksyä, jos ei mitään vastustusta tulee. Tänään ei ole puheenjohtajan ilmoituksia, no ei tarvitse olla huolissaan, se ei ole, ole mitenkään vakavaa. Sitten seuraavaksi sitten asetuksen 2008 2008 muuttaminen. Tämä liittyy lentoliikkeen harjoittamisen yhteisiin sääntöihin yhteisössä. Esittelijämme on edustaja Claudia Tapardel. Annan hänelle puheenvuoron ja sen jälkeen sitten varjoesittelijät saavat puheenvuoron. Ja myöskin Euroopan komissio, onko se paikalla täällä? aha, te olette vaihtanut paikkaa, olette nyt siellä vastapäätä. Hyvä. Ja pidemmittä puheita annan nyt sitten puheenvuoron edustaja Tapardellille. Olkaa hyvä. Mulțumesc frumos, doamna președintă. Bună dimineața, dragi colegi. În prim... Hyvää huomenta puheenjohtaja, hyvää huomenta kaikki, kaikki kollegat. Alkuun haluaisin toivottaa kaikki ilmailu alan toimijat ja myös avaruusalan toimijat tervetulleeksi. Haluan toivoa heille kaikkea hyvää myös jatkossa. Luonnollisesti täytyy muistaa myös lentäjät. He takaavat kaikille matkustajille turvallisen äh, lentomatkan kautta maailman. Täytyy ajatella myös astronautteja, jotka menevät vieläkin pidemmälle, eli avaruuteen saakka. No sitten itse konkreettisiin kysymyksiin. Puhuisin nyt asetuksesta 1008 kautta 2008. Haluan kiittää kaikkia kollegoita tehdyistä tarkistuksista. Jos minä olisin saanut tahtoni lävitse, niin teksti olisi ollut yksinkertaisempi ja olisimme ratkaiseet ongelmat paljon helpommalla tavalla. Komissio yrittää ratkaista tässä teknistä kysymystä EUn ja Yhdysvaltain välisen sopimuksen suhteen. Tästä syystä emme saaneet komissiolta kovinkaan selkeää ehdotusta. Olemme keskustelleet kollegoiden ja sidosryhmien kanssa. Ja tässä yhteydessä nousi esille muitakin kysymyksiä. Sellaisia kysymyksiä, jotka toisaalta liittyvät äh, esimerkiksi äh, miehistöinen vuokraamisen yksityiskohtiin. Sitten keskustelimme myös kuluttajan oikeuksista ja työntekijöiden oikeuksista ja niiden puolustamisesta. Kun olen tarkastellut kaikki muutosehdotukset huolellisesti, niin olen tullut siihen johtopäätökseen, että tässä on oikeastaan kaksi lähestymistapaa, jotka ovat varsin erilaisia – ne heijastuvat eri poliittisten ryhmien tarkistuksissa. Jotkut kollegat korostivat sosiaalisia kysymyksiä ja matkustajien oikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Toiset kollegat puolestaan pikemminkin painottivat komission lähestymistapaa, eli sitä, että kyse on teknisestä kysymyksestä ja EU-lainsäädännön linjaamisesta kansainvälisten sopimusten kanssa yhteensopivaksi. Niin kuin jo totesin, jos katsomme tätä pelkästään lentoliikennesopimuksen näkökulmasta, niin ongelma voitaisiin helpostikin ratkaista. Meillä on 2007 vuoden wet lease-sopimus, joka on jo mukana eu lainsäädännössä. Olemme havainneet, että tämä ehdotus on saanut tukea monilta kollegoilta täällä Euroopan parlamentissa, ja otan tämän huomioon kun yritämme tämän teknisen puolen asiasta ratkaista. Haluan kuitenkin tehdä seuraavan asian aivan selväksi. Pitäisin kiinni omasta alkuperäisestä lähestymistavastani. Niin meidän tulee pitää nyt ja jatkossa mielessä se, että tämä muutos voi vaikuttaa kielteisellä tavalla ilmailualan Euroopassa, ennen kaikkea kun ajattelemme sosiaalisia oikeuksia ja kuluttajien oikeuksia. Tähän liittyy myös se vaara, että pitkällä aikavälillä ei tapahdu pelkästään kausikohtaista vuokrausta miehistöineen, vaan tämä säännös, joka pitäisi olla tilapäinen, voikin muodostua pysyväksi järjestelyksi. Tämä puolestaan vaikuttaisi kielteisesti palvelun laatuun, kuluttajien oikeuksiin sekä työntekijöiden oikeuksiin. Kun otamme huomioon Euroopan parlamentin tilanteen dynamiikan ja sen, että komissio ei tehnyt kovinkaan selkeätä ehdotusta alun perin, niin minun piti omaa alustavaa lähestymistapani hieman vielä muuttaa matkan varrella. Otin huomioon sen, että sopimus vuokrauksesta miehistöinen on ollut Euroopan unionin liikennejärjestelyissä ja sopimuksissa jo mukana keskeisessä osassa. Haluan, että komissio ymmärtää sen, että on hyvin tärkeää, että jatkossakin suojelemme työntekijöiden oikeuksia ja myös kuluttajien oikeuksia. Näin ollen lopullisessa kompromississa on käsiteltävä EU-Yhdysvallat-sopimusta ja siitä huolimatta, että alussa halusimme saada aikaiseksi sellaista eurooppalaista lainsäädäntöä, joka kattaisi myös kolmannet maat jatkossa, eikä vaikuttaisi kielteisesti EUn ilmaliikennesektorin. On hyvin tärkeää sitoutua työntekijöiden oikeuksiin ja kuluttajasuojaan. Saman aikaan on varmistettava, että jatkossa tulevaisuudessa tätä asetusta myös päivitetään, uudelleen tarkastellaan. Toivon, että uudelleen tarkastelu tapahtuisi Äh, lähitulevaisuudessa eikä suinkaan joskus samassa tulevaisuudessa. Euroopan parlamentin täytyy laatia EUn lainsäädäntöä sellaisella tavalla, että jäsenvaltioiden välille ei synny eroja. Niiden kohtelussa ei ole eroa, taikka sitten niiden maiden suhteen, jonka kanssa teemme sopimuksia, ei saa syntyä tällaista erottelua. Tarvitsemme vankat juridiset puitteet, joka tarjoaa meille oikeusvarmuutta – me emme saa uhrata työntekijöiden emmekä kuluttajien oikeuksia. Samanaikaisesti ilmaliikenteen harjoittajille täytyy tarjota riittävästi joustavuutta, jotta ne voivat huomioida markkinoiden vaatimukset. Kiitos. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia esittelijälle. Ja nyt sitten käynnistämme keskustelun välittömästi ja annan puheenvuoron heti äh, edustaja Barille. Si, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja edustaja Gaaler ei päässyt paikalle, koska nyt Lyonissa, Ranskassa pidetään kansanpuolueen kokous. No meidän näkemyksen mukaan täällä on muutamia tarkistuksia, jotka voisivat olla hyväksyttävissä useimmille ryhmisen tarkistukset, jotka viittaavat näihin ilmailualan sopimuksiin, jotka on allekirjoitettu ennen ensimmäinen tammikuuta 2008. Keskusteluvaliokunnassa osoitti, että tämä pragmaattinen lähestymistapa sai suuren enemmistön taakse. Me haluaisimme pitää kiinni tästä linjasta. Muut tarkistukset, varsinkin ne, jotka tuovat esiin uusia elementtejä johdanto-osaan, niistä täytyy vielä keskustella lisää, koska emme ole varmoja, että ne tuovat lisäarvoa. Olemme kuitenkin valmiita käymään keskusteluja, jotta saamme aikaiseksi äänestyksen, jossa saamme mahdollisimman laajan enemmistön tämän taakse. Tästä syystä odotamme ensi maanantai-illan kokousta esittelen ja varjoesittelijöiden kesken. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Foster, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle Claudialle tehdystä työstä. Minusta tämä on aivan turhan mutkikasta on aivan selvää, että täytyy olla tekninen päivitys, mikä on ihan hyvä asia. Ja sitten kun tätä viedään eteenpäin, me tulemme alueille, jotka eivät välttämättä ole välttämättömiä, koska ne aiheuttavat turhaa mutkikkuutta. Ei vähiten sen vuoksi, että leasing-toimintaa harjoitetaan monien vuosien ajan ja tämä, tätä on vuosikymmenten ajan. Ei tämä ole mikään halpa tapa lentoyhtiöille ylläpitää toimintaansa. Tavallisesti vuokraaminen miehistöinen tapahtuu siksi, että on ongelmia oman kaluston kanssa. Minä muistan, me joudumme British Airwaysilla vuokraamaan koneen eräältä toiselta yhtiöltä parinkin vuoden ajan, joten on olemassa hyviä syitä silloin, kun tämä tehdään matkustajien turvallisuus on hyvin olennainen asia ottaa esille ja myöskin käytössä olevan koneen turvallisuus, mutta oli todisteita siitä, että lentoyhtiöt, jotka ovat vuokraneet koneita miehistöinen, olisivat joutuneet jotenkin heikentämään turvallisuutta Euroopassa, matkustajien turvallisuutta tai vaarantamaan palveluja, jonka kuluttajat saavat, joten tämä asia on pidettävä hiukan nyt selkeästi mielessä. Minä haluaisin myöskin sanoa, että meillä on olemassa hyvät sosiaaliset säännöt kautta Euroopan unionin ja yhtiömme noudattavat niitä. Mutta tässä on nekin oletus siitä, että kolmansien maiden lentoyhtiöt ja että ne palkkaisivat orjatyövoimaa, mutta näin ei kylläkään ole. Usein voi todeta, että henkilöstöä ja miehistöä, jota on kolmansien maiden lentoyhtiöissä, työskentelee parempien olosuhteiden puitteissa – on henkilöstö, jotka Euroopan unionin lentoyhtiöllä Euroopan unionissa huonommissa olosuhteissa. Meidän pitää olla hiukan varovaisempia siinä, mitä sanomme, koska totta kai me oletamme, että on hyviä sääntöjä tällä alueella, mutta meidän pitää kuitenkin olla ylimielisiä, koska on hyvin paljon hyviä yhtiöitä kautta maailman. Joten minulla ei ole mitään ongelmaa siinä, että siihen viitataan, mutta Euroopan unioni voi alkaa määritellä sitä, mitä ovat työsopimusten ehdot ja yksityiskohdat kun tulee yhtiön, joka, tulee koneeseen, joka otetaan sitten käyttöön, niin kuka tahansa, mikä tahansa on lentoyhtiö, jota kone miehistöinen on vuokrattu, siis lentäjät ja äh, matkustamahenkilökunta, niin tämä aika, jonka pit, mikä pituinen se on, mä mainitsin tämän esimerkin juuri äh, siitä, että Qatar, Qatar lentoyhtiö vuokrasi British Airwaysille joitakin aikaa sitten koneita, ja kun se oli mukana tässä leasing toiminnassa silloin, kun olin työssä siellä, niin eh, tämä päälentoyhtiö silloin, koko toiminta hoidetaan päälentoyhtiön toimintojen kautta, ja ne määrittävät sen, mitkä ovat työajat ja, ja, ja ne joutuvat eh, noudattamaan määräyksiä, jotka ovat eh, jotka liittyvät työvuoroihin ja vastaaviin. Ja tämä on hyvin tämä on se aika, joten tämä ei voi, voi olla niin, että tuodaan kone kolmannesta maasta ja sitten työskennellään hyvin erilaisten työehtojen mukaisesti. Näin se ei toimi. Tämä on nyt käytännössä. Pyydän tässä vakuuttamaan kollegoja tässä. Toivon, että tämä onnistuu, sillä kuten Michael Gahler, minäkin tuen, tuen Michaelia tässä asiassa, että me täytyisi pitää hyvin selkeänä ja suoraviivaisena. Minusta meidän pitäisi pitäytyä teknisissä päivityksessä, jos vain sopii. Jos tämän ne ovat niitä asioita, pitää tarkastella. Ja minusta tämä asia pitää saada liikkeelle, koska esittelijä on tehnyt todella hyvää työtä. Olemme käyneet hyvää keskustelua asiasta, mutta tämä täytyy pitää oikeissa mittasuhteissa. Ei tämä tule loppumaan. Eikä kukaan halua varmastikaan äh, jatkaa koneen vuokraamista miehistön loputtomissa oli johdonmukaista, siksi tämä tapahdu. tehdään joksikin aikaa hyvistä syistä. Ja tässä kaikki, mitä sanoisin ECRn puolesta. Kiitos. Ja kiitos Claudia. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Edustaja Foster seuraavaksi. Edustaja Bilbao, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Haluan kiittää esittelijää tehdystä työstä ja ennen kaikkea siitä, että hän sillä hetkellä, kun komissio teki tämän esityksen, tarttui asiaan. Meillä ei ole mitään lisättävää. Varmaan tulee ymmärtämään, tämä tulee yllättämään ketään siksi, että olemme ryhmänä alusta lähtien olleet ymmärtäneet, että kysymys on luonteeltaan teknisestä asiasta ja siksi täytyy lähteä tähän ratkaisuun niin, että se saadaan välittömästi aikaiseksi. Emme ole sen puolesta, että tapahtuu kokonainen tämän esityksen avaaminen ja se, mitä esittelijä kommentoi, niin me olemme yhtä mieltä siitä, että voi olla viittaus sopimuksiin, joita on tehty ennen ennen vuotta 2008, ennen maaliskuuta 2008, ja me olemme tehneet tarkistuksen, joka menee tähän suuntaan, se ovat allekirjoittaneet monet e, e, jäsenet eri ryhmistä. Ja minä uskon, että meidän ei pidä alkaa puhumaan siitä, pitää nyt puolustaa kuluttajien oikeuksia. Tämä on itsestään selvää. Minusta tässä valiokunnassa ja jotka olen vastuussa tässä ryhmässä, emme, emme ole, me olemme tehneet lukuisia aloitteita tässä parlamentissa, jotka on pyritty nuna suojelemaan kuluttajien oikeuksia ja työehtoja, joita joiden alaisina työntekijät tällä sektorilla työskentelevät, olemme pystyneet parantamaan kilpailukykyä ennen kaikkea samaan aikaan. Joten se, että otettaisiin tällainen laaja painopiste ja nämä sopimukset on allekirjoitettu, joten minä en tarttu näihin kysymyksiin, jotka itsestään selviä, joita tällä hetkellä puhumme teknisestä kysymyksestä ja me, meidän pitää tarttua tähän tekniseen kysymykseen, tai sitten avaamme tällaisen yleisen keskustelun. Jos me haluamme tällaisen yleisen uudelleen tarkastelun, niin silloin komissio oli täytyy sanoa sen täytyy esitys, joka menee pitemmälle, joten näiden kahden vaihtoehdon välillä me olemme tämän ensimmäisen puolella, ja siksi esitin tämän ensimmäisen kommentin, ja sen jälkeen kun olemme analysoineet joitakin tarkistuksia, jotka liittyvät niihin sopimuksiin, joita on, on tehty ennen ensi, maalis, maaliskuuta 2008, Joten seuraavassa kokouksessa voimme käsitellä, mutta me emme halua tällaista yleistä avaamista, ja tämä on sellaista, mihin pyritään jollakin, eh, jossakin näistä tarkistuksista, joita on tehty. Kiitos. Paljon kiitoksia edustaja Bilbao. Seuraavaksi edustaja Dalunde, olkaa hyvä. Um, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Tämä asento liittyy lentoyhtiöiden mahdollisuuteen vuokrata miehistöineen kolmannesta maasta Esimerkiksi jos, jos on kyseessä jokin tekninen asia tai, äh, tai ei ole riittävästi henkilöstöä, nyt pyritään äh, komissio on pyrkinyt nyt vaikuttamaan tähän äh, sopimukseen kolmannen maan ja EUn välillä. Niin kun nyt on tärkeää, että asetus tarjoaa jonkin verran joustavuutta. Pitkällä aikavälillä on olemassa riski, että miehistöinen vuokraus tapahtuu rajoittamasti ja että se heikentää myöskin henkilöstön ja kuluttajan oikeuksia. Tästä syystä pidän hyvän niitä tarkistuksia, jotka varmistaa sen, että sosiaalisia oikeuksia ei tässä vaaranneta, että pystytään pitämään minimitasosta kiinni. Mielestäni tämä luonnos on tasapainoinen, se antaa unionille joustavuutta, kun se neuvottelee kansainvälistä sopimuksista ja kuitenkin pidetään kiinni EUn peria- perusperiaatteista. Äh, joten äh, myöskin suosittelen, että tätä Tapardellin mietintöä äh, puolettaisiin. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Kiitoksia, edustaja Dalunde. No sitten Euroopan komissio, annan puheenvuoron herra Carlos Permesolle. Olkaa hyvä. Um, thank you very much and uh, good morning to everyone. Kiitos, hyvää huomenta kaikille. Komissio haluaa kiittää edustaja Tapadelin tekemästä työstä ja myös varjoesittelijöiden tekemästä työstä, jotta pääsisimme tässä aiheessa eteenpäin. Alusta saakka teimme selväksi, että meille ainoa tavoite näissä muutoksissa on se, että noudatamme kansainvälisiä velvoitteitamme, jotka juontuvat EU-Yhdysvallat-sopimuksesta ja varmistamme, että ei synny ristiriitaa kansainvälisten velvoitteiden suhteen tässä lainsäädännössä ja toisaalta kansallisessa ja EU-lainsäädännössä. Mm, kaikki työ, joka pyrkii ratkaisemaan tämän kiistakohdan, on tervetullutta. Kiitokset vielä kerran kaikille. Merci beaucoup. Oikein paljon kiitoksia. Ja sitten esittelijämme. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, hyvät kollegat, ja kiitokset myöskin komissiolle näistä huomioista. Me tapaamme varjoesittelijöiden kanssa ja tulemme puhumaan kompromissiesityksistä ja kaikista tarkistuksista. No nyt ensinnäkin siitä, mitä komissio totesi. Ymmärrän kyllä, että komissiolle kyse on siitä, että pyritään ratkaisemaan tekniset ongelmat ja no, olisi ollut hienoa, jos komission ehdotuksessa nämä asiat olisi jo selvitetty, eli että näihin ongelmiin olisi puututtu konkreettisesti ja että me yhtäkkiä joudu sellaiseen tilanteeseen, että täällä parlamentissa joudumme löytämään ratkaisun tähän ongelmaan. Mutta tässähän on kyse Euroopan ilmailualasta ja meidän täytyy löytää siihen ratkaisu. Tämä tekninen ongelma totta kai ratkaistaan, nyt kun komissio on siirtänyt tämän tehtävän meille. No sitten toinen asia on se, että on totta, että kaikki mietinnöt, joita täällä laadimme, me mainitsemme sosiaaliset oikeudet, me mainitsemme kuluttajien suojan. On laadittu esimerkiksi mietintöjä lentomatkustajien oikeuksista eri sektoreilla. No, kun nyt meillä on tässä komission ehdotus, niin me nyt sitten mainitsemme tämän lyhyesti, jotta voimme taata sen, että eurooppalaisista standardeista pidetään kiinni. Kyllähän näin tehdään kaikissa muissakin mietinnöissä, missä on ollut kyse siitä, että mainitaan matkustajien oikeudet, sosiaaliset oikeudet ja kuluttajien oikeudet. Jos nämä arvot ovat meille tärkeitä Euroopan unionissa, niin en voi ymmärtää, miksi nyt tässä tapauksessa tämä pitäisi jättää ulkopuolelle vain siitä syystä, että tässä olisi ikään kuin kyse ainoastaan teknisistä ongelmista. Miettikääpä sitä. Tämä on kyllä meidänkin etujen, siis EUn etujen mukaista ja myöskin ilmailualan sektorin etujen mukaista, mutta totta kai myöskin niiden lentoyhtiöiden etujen mukaista, jotka tulevat näitä miehistöinen vuokraussopimuksia solmimaan. Ne ovat totta kai sopimuksia, jotka ovat tarpeen, jotta Euroopan ilmailusektori kehittyy hyvin eteenpäin. Ei kukaan sitä vastusta, mutta meidän tehtävämme ei myöskään ole. No siis kysehän tässä on toissijaisuudesta ja äh, kaupan alan oikeuksista lentoyhtiöiden välillä, mutta myöskin yritysten oikeuksista näitä sopimuksia solmia. Totta kai työoikeudet täytyy ottaa huomioon, mutta meidän tehtävämme on kuitenkin se, että vähintäänkin lyhyesti mainitsemme jossakin kohtaa, että edelleenkin puollamme sosiaalisia oikeuksia ja matkustajien, lentomatkustajien oikeuksia, niin kuin olemme tehneet aikaisemminkin. Tämä on ikään kuin punainen lanka, jonka pitäisi näkyä koko lainsäädännössämme. Muuten suhtaudun avoimesti kompromisseihin. On tärkeää, että tämä ongelma ratkaistaan nopeasti, mutta meidän täytyy ottaa myöskin huomioon, että pidämme kiinni omasta linjastamme, jota olemme seuranneet täällä jo aina. Kiitos. Paljon kiitoksia, edustaja Tapardel. Muistuttaisin, että äänestysvaliokunnassa toimitetaan 25. huhtikuuta Sitten siirrymme keskusteluun vaihtoehtoisten polttoaiden infrastruktuurin käyttöönotosta. Oikein hyvää huomenta, Este Debre. Kaikki hyvin? No niin, nyt sitten tämä aihe, eli siis vaihtoehtoisten polttoaineen infrastruktuuri, tämä on hyvin tärkeä meidän valiokunnallemme, ei ainoastaan kun ajetaan unionin kestävää liikennettä ja liikkuvuutta, vaan myöskin kun ajatellaan ympäristöä, ja totta kai tämä liittyy myöskin ilmanlaatuun, mutta myöskin autoteollisuuden kilpailukykyyn ja myöskin vihreän energian käyttöön liikenteessä ja myöskin energian kulutuksemme. Joten minulla on kunnia nyt antaa puheenvuoro esittelijällemme. Kyseessä on edustaja Ismail Ertug. Olkaa hyvä. Yes, Mrs. Chairwoman, thank niin, kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin hyvää huomenta kaikille. On, kuten mainitsitte, tämä on avainkysymys ajatellen tulevaisuuden liikkuvuutta Euroopassa. Meidän täytyy päästä siirtymään uuteen teknologiaan. Minun on todettava kaikille jotka liittyvät parlamenttiin jo edellisellä vaalikaudella. He muistavat, että komissio teki tällaisen suuremmoisen ehdotuksen direktiivin 2013 puitteissa, ja tuossa direktiivissä olivat selkeitä mitattavia tavoitteita kaikille 28 jäsenvaltiolle. Ja tällä kertaa yksi tavoitteista oli 800 000 tällaista latausasemaa, mutta neuvosto ja minun myönnettävä minun oma jäsenvaltioni Saksa loppasivat tämän tyyppisen lainsäädännön tuhoamiseksi ja olivat siinä menestyksekkäitä. Minun on todettava vielä, että minun komissio tietää tämän, tästä puhuin viimeksi Strasbourgin viikolla, kun keskustelimme tästä asiasta, että tämä tiedonanto, josta me nyt keskustelemme, on ihan hyvä, mutta se ei ole riittävä. Tämä tiedonanto jälleen kerran vain käsittelee sitä, mitä pitäisi tehdä ja kuinka tehdä se, mutta tämä ei ole lainsäädäntöesitys. Joten tällä kertaa on todettava, että lainsäädäntöä ehdottomasti tarvitaan ja että komission täytyy ajatella tässä uudelleen tarkastelua. Minulla olisi erinäisiä kysymyksiä herra Depreille ja komissiolle yleisesti. Kun luin tätä komission tiedonantoa, Totesin, että on selkeä ristiriitoa lukujen välillä, joita komissiot antaa ja suhteessa niihin lukuihin, joita Saksassa annetaan kansallisen politiikan puitteissa. On todettu, että Saksa 2015 vuoden lopussa sillä olisi pitänyt olla 6000 julkista tankkauspaikkaa. Mutta kun luen komission tiedonantoa ja katson tämän äh, lähdettä, Alternative Fuels Observatory, Saksassa olisi nyt olla jo 25 000 tällaista tankauspistettä. Äh, tämä on hyvin suuri ero, 6 000 vastaan 25 000. Minun kysymykseni kuuluu, miten tämä on mahdollista ja mikä on syy tähän? Ja toinen kysymys kuuluu, onko mitään harmonisoitua menetelmää näitä tilastoja varten, koska tällaista en tähän mennessä ole havainnut. Ja toinen osa minun keskustelun aihettani on se, miten rahoittaa tämän tyyppiset asiat. Jos en ole väärässä, tiedonannossa komissio toteaa, että on tarvetta vuoteen 2025 128 miljardia euroa. Ja ehdotus on, että tämä rahoitettaisiin kohesiorahastolla ja verkkojen Eurooppa-välineellä. Mutta ei tämä ole tähän, tähän ei ole kuitenkaan lisärahoitusta, ja tämä ei varmaankaan ole myönteistä ilman, että pyydettäisiin lisärahoitusta jäsenvaltiolta. Me Euroopan sosiaalidemokraatit ovat tehneet selkeän esityksen. Meidän aloitteemme on, että saadaan li- puhtaan liikkuvuuden rahasto, ja meidän arviomme on lähestulkoon sama. Me tarvitsisimme ehkä 24 miljardia euroa lähivuosina, ja tämä voitaisiin rahoittaa – teollisuus plus eurooppalaisista rahoista, mikä voisi olla hyvä ehdotus tämän tyyppisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä ovat siis minun kysymykseni. Tässä vaiheessa tiedonanto ei ole riittävä. Me tarvitsemme lainsäädäntöä, me tarvitsemme toimintaa, me tarvitsemme painostusta jäsenvaltioiden suuntaan, koska niiden on saatava aikaan tuloksia ja valitettavasti ne ovat hidastaneet tätä prosessia ja me hukkasimme kokonaisuudessaan viisi vuotta. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia edustaja Ertug. Ja sitten seuraavaksi varjoesittelijät edustaja Deli seuraavaksi. Actually, I'm not the... Kiitos puheenjohtaja. Minä en ole varjoesittelijä. Korvaan edustaja Salinin, joka ei voinut osallistua tämän päivän kokoukseen ja luen hänen muistiinpanonsa, jotka olen saanut. Salini pitää komission tiedonantoa tervetulleena. Tarkoitus on varmistaa infrastruktuuridirektiivin asianmukaisen täytäntöönpanon kaikissa jäsenvaltioissa toimintaohjelmassa on mukana myös kansallisten suunnitelmien arvio. Siinä painotetaan ristiriitaisuuksia, kun ajatellaan kunnianhimoisia tavoitteita ja tuloksia. Me olemme kaukana siitä tavoitteesta, joka on määritelty vuodelle 2014 ennen kaikkea sähköajoneuvojen ja latauspisteiden osalta. 440 000 latauspistettä vuoteen 2020 mennessä ja tällä hetkellä 118 000 on käytössä. Toisessa vaiheessa kyse on tärkeistä investointitarpeista, joilla tällaista infrastruktuuria saataisiin aikaiseksi. On monia rahoitusvälineitä ja ratkaisuja, ja verkkojen Euroopalla on tässä tärkeä rooli. 600 miljoonaa on mobilisoitu tähän mennessä jotta voitaisiin rahoittaa 60 hanketta vaihtoehtoisten polttoaineiden alalla. Nämä luvut auttavat meitä ymmärtämään, että tulevassa MFFssä verkkojen Euroopan välinettä ei voida rajoittaa, kutistaa. Komissio esittää selkeän yhteyden toisaalta vaihtoehtoisen polttoaineen infrastruktuurin kehittämisen ja toisaalta hiilidioksiditavoitteiden suhteen vuodelle 2030, kun ajatellaan henkilöautojen päästöjä. On tärkeää saada markkinoille vähähiilisiä ajoneuvoja. Kuluttajat ovat riippuvaisia tällaisista latauspisteistä ja mahdollisuuksista. Tässä tapauksessa esittelijä varjoesittelijä pikemminkin katsoo, että Euroopan komissio kunnioittaa sitä periaatetta, jonka teknologianeutraalius meille asettaa. Meillä on monia vaihtoehtoisia polttoaineita, ei pelkästään sähkö, vaan myös paineistettu maakeus, nesteytetty maakaasu ja vety. Me olemme valmiita tekemään aitoa yhteistyötä esittelijän kanssa ja muiden varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Paljon kiitoksia edustaja Deli. Sitten edustaja Demesmaker. Hän ei ole paikalla, Edustaja Maisner seuraavaksi, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Niin, haluan kiittää oikein paljon ensinnäkin esittelijä Ertugia. No, aikaisemmin työstimme lainsäädäntöä. Olimme silloin molemmat varjoesittelijöitä, nyt hän on esittelijä. Ja voin oikeastaan vain korostaa sitä, mitä Ismail Erty totesi. Tiedän, että ei ole mahdollista äh, tarkastella uudelleen lainsäädäntöä, kun täytäntöönpano ei ole vielä päätöksessään ja näinhän ei ole, mutta 2022 ei ole vielä, nyt on 2018 ja, ja nyt sitten tämä kysymys, että miksi komissio uudelleen tarkastelua ehdottanut, niin on todennäköisesti hyvin tekninen kysymys. Olen kuitenkin hiukan pettynyt siihen, että mitä tähän mennessä on toimeenpantu. Tuolloin parlamenttina me taistelimme kunnianhimoisempien aikataulujen mukaan, että LNGtä olisi suurimmissa satamissa vuonna 2018 näin onkin, mutta siis se ei ollut mukana silloin, vaan siellä luki jotakin muuta. Ja kun nyt sit, koska kolmikannassa nyt päädyttiin siihen, se on ikävää, valitettavaa. Ja tähän liittyy myöskin se, että yhtäältä kaikki puhuivat hiilen vähentämisestä ja päästöttömästä liikenteestä, mutta toisaalta öljyn hinta oli niin alhainen, että monet asiat unohtuivat sillä välin ja se johti myöskin siihen, että liikkumattomuus ei tullut niin nopeasti kuin mitä oli ajateltu. Ja sen, minkä teimme oikein tuolloin, on se, että pysyimme avoimina, suhtaudumme avoimesti useisiin eri teknologioihin. No, usein sanotaan, että pitäisi olla vain yksi, mutta näemme tänäkin päivänä, No, liikkumattomuushan on kaikkien mielissä, varsinkin Saksassa, mutta on myöskin biokaasua, ensimmäisen, toisen ja kolmannen sukupolven sellaista mm, kestävää, ja eri mailla on erilaisia lähteitä, eri mahdollisuuksia ja toimivat eri tavalla. Tästä syystä lähtökohta oli oikea, että luotaisiin infrastruktuuri e, eri energianlähteille liikennettä varten. Me voimme sen myöskin rahoittaa, tämäkin todettiin esimerkiksi verkkojen Eurooppa-välineen kautta meillä on eri mahdollisuuksia, myöskin kohesiorahoja voidaan käyttää, jotta tämä kaikki voidaan panna täytäntöön. Mutta toimenpano on ollut hyvin verkkaista ja olen pettynyt siihen. No, tähän liittyy tämä äh, muna- ja kana-kysymys autojen kohdalla. Monet asiakkaat sanovat, että en osta sellaista autoa, jossa on, käytetään vaihtoisia polttoaineita, ellen voi olla varma, että voin ajaa pitkiä matkoja. Kyllä tällaisia mm, tankkauspisteitä on, mutta ne eivät ole tunnettuja tai ne eivät ole käytössä kaikkialla Euroopassa, joten meidän täytyy todellakin painaa kaasua nyt tässä, jotta pääsemme paremmin eteenpäin, että saamme puhtaampaa ilmaa kaikkialla. Ja tästä syystä toivoisin, No, mietintöhän tulee tässä vielä, mutta toivoisin, että voisin mukaan vielä sysätä tätä eteenpäin siihen suuntaan. Ei tässä kelloa voi siirtää taaksepäin siinä suhteessa, mitä lainsäädännössä on. No, minä en ole eh, juristi, mutta siis siellä nyt luki 2022, se oli suunnitteilla, ja komissio nyt ei voi vielä eh, sanoa, että mekä olisi tehneet mitään näin banaalisti. Meidän täytyy kuitenkin nyt pyrkiä tekemään kaikkemme, että saamme aikaiseksi tämän infrastruktuurin vaihtoehtoisille energialähteille. Muuten me jäämme kyllä junnaamaan paikoillemme, emmekä saavuta tavoitettamme. On hienoa tehdä yhteistyötä, mutta todellakin haluan, että tätä nyt sysätään ja viedään eteenpäin tarmokkaasti. Merci, madame. Kiitoksia, edustaja Meissner. Edustaja Taylor on paikalla, siis en nähnyt teitä, anteeksi. Olkaa hyvä. Paddy chair, I am here. Ei hätää, puheenjohtaja, ole täällä. Yes, uh, um, thank you. I'm sorry I was a little bit late. Olen pahoillani, olin hieman myöhässä. Mm, kun puhe on komission toimintasuunnitelmasta ja vaihtoehtoisesta polttoaineesta, niin minulla olisi tähän yleiskommentti ja jokunen kysymyskin. Ensinnäkin olen samaa mieltä siitä, että lisätoimia, joilla nopeutetaan EUn hiilestä irtautumista liikennesektorilla todella tarvitaan. Täytyy kuitenkin korostaa, aivan niin kuin edustaja Ertug ja muutkin ovat jo todenneet, että komission vaatimaton toimintaohjelma sen sijaan, että saisimme kunnianhimoisen lainsäädäntöehdotuksen, ei vie meitä riittävän pitkälle tällä tiellä. Nähdäkseni tutkimus, jonka olemme saaneet sähköisestä liikenteestä, toteaa, että kyllä meillä on riittävästi EU-ssa sähköisiä latauspisteitä, eli infrastruktuuria ei voida syyttää siitä, että niin vähän ajoneuvoja on saatu liikenteeseen. Haluaisinkin nyt tietää, miten komissio suhtautuu tähän tilanteeseen, kun ajatellaan kuinka paljon liikenteessä on sähköisiä ajoneuvoja ja kuinka paljon on latauspisteitä? No entäpä sitten eh, teknologisen neutraaliuden periaate? Ottaako komissio huomioon kehityksen ja huomioiko se sen, sen, että on mahdollista, että tapahtuu erilaisia kehityskulkuja – ja mikä on komission perustelu tässä? Kiitoksia edustaja Taylor. Sitten edustaja Lukasenska, olkaa hyvä. E, dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości. Kiitos puheenjohtaja. Yksi asia on aivan selvää. Tällaisen infrastruktuurin rakentaminen vaihtoehtoisille polttoaineille on erittäin tärkeää. Se koskee minun maatani, jossa on paljon ilman saastumista, josta me mielemme haluaisimme päästä eroon, mutta haluaisin kuitenkin viitata muutamaan asiaan, jotka on jo usean otteeseen todettu, nimittäin infrastruktuuri sinänsä. Itävalta, siellä on 4000 latauspistettä, mutta Puolassa on vain 600. Ja itse asiassa täysin kattavia vain 150. Tämä ei koske pelkästään Puolaa, uskoisin. Uskoisin, että tilanne Itä-Euroopassa yleisesti ei, ei ole tätä parempi tai huonompi. Parhaimmatkaan määräykset eivät johda siihen, että tavoitteet saavutetaan ja infrastruktuuri yksistään ei riitä. Kuluttajien täytyy olla tahtoa ylipäätään ostaa näitä autoja, milloin heillä sitten on tällaista tahtoa, sitten kun heillä on varaa tähän Itä-Euroopassa sähköajoneuvon ostaminen tänä päivänä se on kolme kertaa keskimääräinen palkka, joka siihen täytyy sitten sijoittaa. Jos tässä ei tapahdu mitään, jos tässä ei toimita, kuten esimerkiksi Norjassa on toimittu, kuluttajat eivät osta näitä ajoneuvoja. Luonnollisesti täytyy olla mahdollisuus myöskin ladata näitä autoja nopeasti ja niiden latauksen täytyy kestää pitemmälle matkalle kuin 150 kilometriä. Ja haluaisin myöskin puhua siitä, mitä autoturvallisuuden tulisi tehdä, nimittäin ne teollisuus valmistaa siis näitä ajoneuvoja. Jokaisessa maassa on henkilöitä, tuhansia henkilöitä, jotka työskentelevät tälle teollisuudelle. Ja on keskusteltava teollisuuden kanssa tästä siirtymäkauden tilanteesta. Siirtymän vaiheen täytyy olla olemassa, sen täytyy tapahtua niin, että se ei johda siihen, että ihmiset menettäisivät työpaikkaansa tämän muutoksen vuoksi. Tämä olisi minun kysymykseni komissiolle. Miten voidaan rohkaista kuluttajia, jotka sanovat, että heillä oli varaa ostaa tällaista uutta autoa, auto, jolla on jossain vaihtoehtoinen energianlähde, olipa kysymys sähköstä tai jostakin muusta mutta jos lähdemme liikkeelle vain infrastruktuurin emme saavuta tavoitetta. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Alla Sender, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensisijaisesti haluan onnitella ja kiittää herra Ertugia niistä esityksistä, joita hän täällä esitti. Hän vaati tiettyä radikaalisuutta ja ajatella myös, että hän varoittaa siitä, että pikkuhiljaa teollisuus, ennen kaikkea dieselin ongelmien jälkeen nyt tarttumassa, se mitä se tarttuu aloitteeseen, nimenomaan äh, ajoneuvojen valmistamisessa, jotka toimivat vaihtoehtoisella polttoaineella ja myöskin siis sähköisten ajoneuvojen valmistamisessa. Ja ajatellen sitä, miten ratkaistaan äh, nämä edellytykset, äh, koska todellakin puuttuu niin radikaalia esityksiä kuin jota Ertu kesitti Minusta minä sanon, että tunnen, että on kiinnostusta päästä eteenpäin, mutta komissio on tietysti sellaisia tahoja, jotka ovat hiukan vastahankaisempia, mutta ajattelen sitä, mitä Ruva Lukashevska sanoi, ajattelen kannustimia ostajille, käyttäjille, tässä on asia, joka voitaisiin vaan myöskin verotuksesta, koska tämähän on yksi asia, jota komissio on esittänyt, mutta jonkin tyyppinen vuoropuhelu kuitenkin olisi tässä asia tarpeen. Tai kenties sitten tämä siirtymävaiheen kysymys yhdestä neuvotyypistä toiseen. Tämäkin voisi olla osa tällaista kannustinta, joka liittyy hybridiajoneuvoihin, jotka voisivat antaa meille tällaista siirtymäaikaa ja jolloin voitaisiin saada aikaan näitä infrastruktuureja eh, tällaisilla alueilla, jotka ovat puoli kaupunkimaista, siis eh, jos osan alueita, joilla on tällaisia yhden perheen asuntoja, eh, jotka ovat hyvin tyypillisiä Pohjois- ja Keski-Euroopalla, jotka ovat päinvastoin kuin tällaisessa Euroopassa, jossa kaupungit ovat tiheän rakennettuja, jossa on paljon kerrostaloja, jossa on ehkä eri tavalla määriteltävissä, miten jokin asukas, jokainen asukas sitten yön aikana esimerkiksi lataa näitä ajoneuvoja. Ne ovat tällaisia kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, minkä tyyppistä keskustelua tulisi käydä, jotta voitaisiin nopeuttaa näitä suunnitelmia. Ajattelen sitten sitä, että puhutaan näistä eurooppalaisista verkoista. Nyt ajattelen että toukokuun loppupuolella tulemme saamaan näistä esityksiä, kun on päästy eteenpäin rahoituskehyksissä niin komissiolta voitaisiin kysyä, että näyttääkö komissiolta siltä, että ajatus siitä, että luotaisiin tällainen neljäs pilari tähän eh, verkkojen Euroopan infrastruktuuri, energia, telekommunikaatio ja sitten tämä, näiden rinnallisissa siis, tämä parlamentti haluaisi olla tällaisen mahdollisuuden, että voitaisiin myöskin synergiaetuja käyttäen höttää eh, eh, tätä budjettia, joka olisi näissä kolmessa pilarissa, joten Tätä kautta pyritään saman aikaan dynamiikkaa, joka liittyy sitten eh, tähän liikenteen aluekehitykseen. Miten sitten eh, tulee siihen, että tuettaisiin tällaisia selvityksiä ja johtopäätöksiä, jotka minusta ovat hyvin mielenkiintoisia, joita on tehty Saksassa, jonka eh, Ertu kesteli, jota voisin soveltaa Euroopan unioniin, voitaisiin todellakin luoda tällainen neljäs pilari, joka katsoisi näitä infrastruktuureja, jotka liittyvät nimenomaan sellaisten autojen polttoaineisiin, siis tankkaukseen ja lataamiseen, jotka ovat polttoaineita tai sähköä, ja tietysti myöskin biopolttoaineet, jotka ovat myöskin osa tätä kysymystä, mutta myöskin tämä sähkön osapuoli, joka tässä selvityksessä on otettu esille, ja sisältää paljon tietoa tästä. Siin nämä infrastruktuurit, niiden täytyy olla sellaisia, että ne ovat yhteensopivia Tästä on puhuttu, että, että rajan ylittäminen ei voi olla mikään ongelma. Voi olla niitä Puolasta toimitaan eri tavalla kuin Espanjassa tai Ranskassa. Ja järjestelmät olla avoita, mutta avoimia innovaatioilla ja järjestelmiä ja tämä tulee tapahtumaan myöskin nopea muutosta eh, tässä koko asiakokonaisuudessa minä, joten uskon, että nämä ovat sitten siis kysymykset, jotka minä halusin tässä ottaa esille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia edustaja Ajala Sender. Seuraavaksi edustaja Van Miltenburg. Olkaa hyvä. Ja tässä nyt myöskin toivotan tervetulleeksi teidän vierailijani neljä opiskelijaa, jotka tulevat Alankomaiden demokraattipuolueesta. Ja tervetuloa tänne D66 puolesta. Tervetuloa näille neljälle koululaiselle. Mm-hmm. No, siellä ollaan kovin ujoja. Tervetuloa tänne valiokuntaan joka tapauksessa. Seuraavaksi edustaja Van Miltenburg. Eh, eh, eh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös näistä ystävällisistä tervetulotoivotuksista. Varmasti jatkossa opiskelijat kyllä puhuvat ihan ääneenkin. Nyt keskustelemme vaihtoehtoisista polttoaineista ja infrastruktuurista. Haluan kiittää komissiota toimintaohjelmasta. Meidän tulisi kaikkien toimia kunnianhimoisesti. Minulla on kunnia olla esittelijänä tästä aiheesta toisessa valiokunnassa. Minä olen huolissani siitä, että jos me haluamme onnistua, niin täytyy ottaa ennen kaikkea huomioon kuluttajat miten voimme palvella kuluttajia. Minun lausuntoluonnokseni ilmeisesti on saatavilla myös nettisivujen kautta. Täytyy varmistaa, että siitä äänestetään riittävän ajoissa, jotta se voidaan liittää myös Ertugi-mietinnön käsittelyyn. Kun kyse on vaihtoehtoisista polttoaineista, niin me haluamme saavuttaa Pariisin 2020 tavoitteet. Haasteet ovat mittavat tässä infrastruktuurikysymyksessä, eli tämä on hieman tällainen kana vai muna ongelma. Infrastruktuuri vai, vai ajoneuvot ensin. Kuluttajat eivät välttämättä investoi kestäviin ajoneuvoihin. Sen takia infrastruktuuri on EU-tasolla tärkeää. Ei pidä jättää kuluttajaa siis huomiotta. Sitten kun ajattelemme latauspisteistä saatavaa tietoa. Tiedon tulee olla luotettavaa. Silloin kun ajaa sähköautolla, niin täytyy olla varmuus siitä, että ei jää siten pulaan, kun latauspistettä ei olekaan lähettyvillä. Myös kustannustietoa täytyy olla saatavilla avoimella tavalla. Puhun tässä nyt hintavertailuista, jotta ihmisellä on mahdollisuus vertailla esimerkiksi latauskustannuksia ja vertailla eri polttoaineita keskenään. Haluaisin kuulla komissiolta, mikä tilanne nyt on näissä kysymyksissä. Ja sitten vielä tärkeä kysymys, joka liittyy maksuihin. Mehän haluamme välttää sellaisia ongelmia, joita meillä on ollut esimerkiksi verkkovierailualalla. On ollut erilaisia maksujärjestelmiä, jotka eivät sovi yhteen keskenään, eli nyt tarvitaan yhteen toimivuutta. Komissio on käynnistänyt laajan kuulemisen. Onkohan mahdollista saada myös johtopäätöksiä tästä kuulemisesta? Ja vielä lopuksi, kun ajattelemme kunnianhimon tasoa, infrastruktuuria ja rahoitustukea, niin kuin muutkin ovat jo sanoneet, niin rahoitustuki on hyvin tärkeää Toki tukeminen on mahdollista, mutta täytyy pohtia myös lainoitusmahdollisuutta. Toukokuun alussa saamme monivuotisesta rahoituskehyksestä ehdotukset. Haluaisin, että komissio toteaa, mikä on sen aikomus, kun ajattelemme nimenomaan tätä alaa MFFssä. huomioidaanko siinä sitten verkkojen Eurooppa 2.0? Kunnianhimon taso on hyvin tärkeää, mutta myös teollisuus täytyy ottaa tähän valmistelutyöhön mukaan. Mielelläni teen kollegoiden kanssa yhteistyötä tässä ajassa jatkossakin, myös kun laadin IMKO-valiokunnalle lausuntoaiheesta. Paljon kiitoksia edustaja Van Miltenborg. Seuraavaksi edustaja Gonzales. Muchas gracias, presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Niin meidän ryhmän puolesta voisi sanoa, että tämä on hyvin olennainen kysymys, koska on kiireellistä ryhtyä kehittämään tällaista toimintasuunnitelmaa vaihtoehtoisille polttoaineille. Kuitenkin haluaisin kiinnittää huomion siihen, että ei ole, kaikki polttoaineet ovat samanlaisia, niin vaikutukset ympäristössä ja sosiaalisesti eivät ole samanlaisia. Siis tämän eri polttoaineiden välillä osalta, joita me nimitämme vaihtoehtoisiksi, mitä tulee kaasuun, kaasu, sillä voimme, sitä kuljetetaan tuhansia kilometrin päässä maissa, jossa ei kuljeteta ihmisoikeuksia, joten kai sen selvää, että ehkä ei voida puhua siitä vaihtoehtoisena polttoaineena siinä mielessä. Meidän näkökantamme on se, että ehdottomasti tuetaan polttoaineita, jotka ovat sellaisia, että ne voidaan katsoa, että ovat uusiutuvaa energiaa, ja ne ovat todellisia vaihtoehtoisia polttoaineita. Jos me ajattelemme päästöjä, joita syntyy kaupungeissa, niin puuttuu infrastruktuuria sille, että voitaisiin sähköistää tämä kaupungeissa. Ja nämä polttoaineen osalta voidaan sanoa, että niihin täytyy myöskin yhdistää lukuisia muita elementtejä. Jos me puhumme eh, liikennevälineistä, niin eh, voidaan ajatella vaikka rautateitä. Meidän täytyy totta kai puhua siitä, että täytyy edistää rautateiden käyttöä, käyttää joukkoliikennettä ja edistää joukkoliikenteen muotoja, kuten takseja, tällaisia yhteiskäyttötakseja, ja tämä on alkanut toimia jo joissakin paikoissa. Pitää pyrkiä myöskin edistämään muita muotoja, jotta saadaan vähennettyä hiilidioksidipäästöjä. Ja totta kai on elementtejä, jotka jäävät unohduksiin tältä valiokunnalta, nimittäin se, että usein kun puhutaan sähkön tuottamisesta, niin tämä sähkö syntyy kuitenkin polttamalla polttoaineita, sähkötuotantolaitoksissa vaan lukuisia elementtejä, jotka liittyvät tähän asiaan, jotta me tuemme vaihtoehtoisia polttoaineita ja jotka eh, todellakin saavat aikaan uusiutuvaa vaihtoehtoista energiaa. Oh, Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Rikke. Merci, <clears throat> merci Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin käytyä komission puoleen teknisessä aiheessa, joka minusta vaikuttaa tärkeältä. Jo monta vuotta olemme keskustelleet vaihtoehtoisen polttoaineen infrastruktuurista. Tänä ajanjaksona asiat ovat kehittyneet kovasti. Tässä keskustelussa lähdettiin liikkeelle sähköajoneuvoista, jotka pystyivät ajamaan noin 100-130 kilometriä. Ja nyt hinnat ovat kohtuullistuneet ja puhutaan jo 400 kilometristä ja hinta on noin 25 000 euroa. Eli kohta ollaan jo 500-600 kilometrissä käyttömatkoina. Eli kysymys on nyt aivan toinen. Kun lähdimme liikkeelle äh, parista sadasta kilometristä, niin sitten sitten kyse oli siitä, että latauspisteiden piti olla esimerkiksi taajamissa, jotta ihmiset pystyivät riittävän autonomisesti eh, liikkua. Nyt kun puhumme 500 kilometristä, niin tilanne ei ole enää ollenkaan samanlainen. Verkon luonne muuttuu aivan täysin. Nyt ei enää tarvita samantyyppistä kaupunkiverkostoa. Ja toiseksi nousee esille kysymys kotilatauksesta ja siitä, että kollektiiviasumisessa tilanne on toisenlainen kuin yksittäisten perheiden asumuksissa. Sitten täytyy olla kapasiteettia latauksille esimerkiksi näissä kollektiivisen asumisen muodoissa. Aikaisemmin tällaista ei ole niinkään ajateltu. Eli jos sitten on tien päällä tapahtuvaa, tapahtuvaa tankkausta varten eh, raja-alueella esimerkiksi latauspisteitä, niin eh, sitten täytyy toteuttaa tällaista pikalatausmahdollisuutta. Jos ajaa 10 kilometriä ja sitten joutuu moneksi tunniksi pysähtymään latauksen takia, niin eihän se käy. Sähkö sähkölatauspisteiden verkosto on nyt eh, ikään kuin vanhentumassa, kun otetaan huomioon kehitys. Tätä keskustelua on käyty siis eh, kaupunkien hyvin tiheästä latausverkostosta, jotta voidaan autoja ladata silloin, kun eh, ajomatka on varsin lyhyt. Onko komissio nyt pohtinut tämän asian teknisesti loppuun saakka, jotta infrastruktuuria sopeutetaan tähän hyvin nopeaan muutokseen? Eli nyt puhutaan jo 400-500 kilometristä äh, ajomatkoina ja tällaiset autot tulevat markkinoille jo vuoden lopussa ensi vuonna. Eli eikö nyt pitäisi muuttaa tilannetta huomioiden tämä kehitys? Ja miten komissio sitten aikoo yhdistää tämän pohdinnan tänä päivänä siihen pohdintaan, jota käymme äh, asuntokysymyksistä ja siitä, miten voidaan sähköautoja ladata. Näitä pohdintoja sähköautojen latauksesta täytyy viedä eteenpäin, mutta täytyy muistaa se, että, että nyt akkuteknologia ja ajoneuvoteknologia kehittyy niin nopeasti, että tämä pohdinta jo vanhenuu, vanhenee käsiin. Kiitoksia. Minäkin olen kirjoittanut itseni tänne listalle ja minulla on kysymyksiä komissiolle myöskin. Hyvät kollegat, uskon, että kun puhutaan vaihtoehdoista, niin puhutaan monikossa. Eli tässä ei pitäisi liikaa ajatella vain sähköä kaikissa maissa. Nyt kovasti pidetään nimenomaan sähköautoista. No, mielestäni yksi ainoa energiamuoto ei riitä, vaan puhun enemmänkin tällaisesta energiaa yhdistelmästä olisi vetyä, kaasua, mutta siis sähkö myöskin tässä ei voida käydä mitään kahta keskustelua. Ei voida saada aikaiseksi etenemissuunnitelmaa uusiutuvista energialähteistä. Ja meillä on tuo tavoite, koska nyt ensimmäistä kertaa sanotaan, että pitää olla 12 prosenttia uusiutuvia energialähteitä ja sitten sähköauto, se esimerkiksi siinä käytetään ydinvoimaa ja niin poispäin sähkön tuotannossa. Eli ei pidä ajatella, että ainoastaan nyt käytettäisiin näitä uusiutuvia. No sitten toinen elementti mielestäni, kun puhutaan infrastruktuurista, niin ei pitäisi ainoastaan puhua näistä vaihtoista energialähteistä. No täällä puhuttiin akuista. Edustaja Rike mainitsi akut. Ensimmäinen ongelma liittyy nyt kaupungistumiseen. No, esimerkiksi maaseudulla ajatellaan, että ei löydetä näitä latauspisteitä. Ja tässä on todellakin kaksinainen ongelma, koska ne, jotka ovat maaseutualueella, he eivät voi tätä tehdä, vaan heidän täytyy sitten lähteä kaupunkiin ja sanotaan, että no, teidän auto, joka käyttää fossiilista energiaa, ei pääse sinne kaupunkiin. No mitä sitten tehdään teknisessä mielessä, jos ei tarkastella ollenkaan mitä tapahtuu alueella, niin ei voida puhua tästä. Edustaja Gonzales, puhuitte tässä koko maailmasta. Tässä ollaan kaukana COP21 tavoitteista Te ajattelette, että että on tämä paketti, mutta ei kuitenkaan ajatella eri aloja. Ja minulla on nyt ongelma eh, tämän asian suhteen, koska kukaan ei voi osoittaa nyt, että sähköauto, joka toimii ydinvoimalla, olisi kierrätettävä, joten ei voida puhua vaihtoista polttoaineista, jos tässä ei oteta E, e, e, esimerkiksi nyt huomioon kierrätystä ja kiertotaloutta. Ja sitten vielä viimeinen elementti, tämä liittyy teollisuuteen. Tällaista tekniikkaa ei voida käyttää. Jos meillä ei ole uutta teollisuuspolitiikkaa, no mitä se tarkoittaa, kun ajatellaan tuotantoa, miten se toimii? No, konkreettinen esimerkki, minä todella hyvin tunnen tämän aiheen huoltoasema, no, sitä ei voida muuttaa sähköiseksi latausasemaksi. No mitä nyt sitten tehdään näiden vanhojen bensa-asemien osalta? Sitten miten saadaan jo olemassa oleville autoille toimiva verkosto? Ei nyt ole tavoite, että tässä tuotettaisiin entistä enemmän ajoneuvoja. Mitä tehdään niille autoille, jotka ovat jo olemassa ja jotka sitten voisivat tulevaisuudessa käyttää näitä vaihtoehtoisia polttoaineita. No esimerkiksi Dieselgate hän liittyy tähän. Monet eivät kunnioita äh, eri standardeja. Miten saataisiin nyt nämä autot pois ja sitten miten ne voitaisiin muuttaa? Tämä liittyy myöskin tuohon uuteen tuotantoon, jota täytyy pohtia. Minä en ole nähnyt mitään komission etenemissuunnitelmaa tähän liittyen. Päätän tähän. Voisin puhua tässä kymmenen vuotta. Mutta seuraavaksi sitten äh, Rouva Depre. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos. On aina ilo olla paikalla tässä valiokunnassa. Loppujen lopuksi olette nostaneet esille kaikki relevantit kysymykset. Monsieur Kramer. Edustaja Kramer, olitte listalla. Niin kyllä minäkin pyysin puheenvuoroa. Niin kiitos vaan puheenjohtaja, kiitos, että saa vielä puheenvuoron. Niin kysymys on siis vaihtoehtoisista tekniikoista, ja meidän pitäisi sanoa, että meidän pitää sitoutua yhteen muotoon. Minä olen teknologia neutraali, koska me emme tiedä, mitä ovat innovaatiot huomenna. Siksi meidän on oltava varovaisia. Se olisi minun ensimmäinen kommentti. Toinen kommentti Saksassa Meillä on miksi tuki annetaan dieselille. Mitä komissio tästä ajattelee siitä, että se toisaalta ajetaan vaihtoehtoisia polttoaineita ja sitten samaan aikaan, että perinteisiä, jotka ovat vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, niitä edelleenkin jatkuvasti tuetaan. Saksassa jokainen litra dieseliä saa tukea 18 senttiä, se on 8 miljardia euroa vuodessa. Näillä 8 miljardilla voitaisiin tehdä paljon, jos ne investointaisiin oikeaan suuntaan. Oikeastaan pitäisi sanoa ei tämä tuki ilmastolle ja todelle haitalliselle polttoaineelle pitäisi kieltää. Onko komissiossa kiinnostusta tämän asian suhteen? Toinen asia sitten, kaikki puhuvat sähköisestä liikkuvuudesta, mutta 99 prosenttia ajattelee vain sähköautoja. Minä sanoin, että tunnistaa 2006 päätettiin Saksassa sähköistää äh, rautatieverkosto. Siellä on sähköistetty 60 prosenttisesti. Eli yli 100 vuoden jälkeen ei ole päästy yli 60 prosentin. Euroopan tasolla ollaan 50 prosentissa, joten on paljon vielä tehtävää. Ja sähkö, täällä puhuttiin siitä, ei se tule <laughs> pistorasiasta. Saksassa olemme ylpeitä siitä, että 30 prosenttia on uusiutuvaa energiaa, mutta 70 prosenttia edelleen tulee muista lähteistä. Ja meillä on ollut talousministeri, Sigma Gabriel, ja vaikka hän on ollut aiemmin ympäristöministeri, hän pysäytti uusiutuvien energioiden edelleen kehittämisen perastaakseen hiilivoimaloita. Tämä, tässä mentiin väärään suuntaan. Ja kysymys ei ole pelkästään siitä, että tuettaisiin autotollisuutta verorahoilla ja mentäisiin väärään suuntaan. Pitää löytää myös oikea suunta. Ja sitten vielä viimeinen kysymys komissiolle. Sen kuvitellaanpa nyt, että 100 prosenttia autoista on sähköisiä mutta Euroopan laajuisesti on vain 20 prosenttia käytössä uusiutuvaa energiaa. Miten me suhtaudumme tähän? Emmehän me voi sanoa, että sähköauto on parempi. Meidän pitää katsoa myöskin elinkaarta tuotannosta käyttöön ja siihen, miten sitten sen jälkeen tehdään. Tästä on eri tutkimuksia joita tutkijat ovat tehneet, mutta joku sitten sanoi, että, että hyvät bensiinimoottorautoimat autot ovat kokonaisketjussa parempia kuin sähköautot, mutta tämä miten meidän pitää katsoa sitä, mikä on hyvä asia. Jos meillä on 100 prosenttisesti sähköautoja, 20 prosenttia energiasta kuitenkin on, sähköstä on kuitenkin uusiutuvalla energialla syntyvää, 20 tulee fossiilisilla polttoaineilla. Me toimimme ikään kuin meillä olisi olemassa jo tämä uusi energia. Kymmenen vuoden kuluttua haluamme pysäyttää sen, että tämän fossiilipolttoaineen käyttö, niin me kuitenkaan ole kymmenen vuotta siinä, että meillä olisi satoisi käytössä uusiutuvaa energiaa ja, ja äh, Saksassa me sanomme, että haluamme kehittää tämän äh, niin, että osuus on 30 prosenttia eteenpäin kohti 40-50 prosenttia uusiutuvien energioiden osalta, mutta no, miten me nyt toimimme, sama ei tapahdu. Jos meillä on konkreettisia tavoitteita, me emme tule pääsemään siihen, että saisimme pois näitä, näitä äh, tekijöitä, jotka edelleenkin ovat ilmastolle ja terveydelle vaarallisia, emmekä pääse ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten edustajille. Äh, Rova de Pre. The transition is a little bit... Kiitos. No, siirtymä on nyt tässä vähän vaikeampi, mutta lähtisin liikkeelle teknologianeutraaliuskäsitteestä. neutraaliuskäsitteestä. Kyllä tämä on teknologianeutraali. Me palaamme hetken kuluttua siihen, miksi olemme keskittyneet yhden kappaleen verran kuluttajaan ja niihin ongelmiin, jotka liittyvät kuluttajan sähköauton ostoon. Mutta emme ole, me ole luopuneet teknologian neutraaliudesta laisinkaan. Katsokaapa, miten olemme käyttäneet verkkojen Eurooppa-rahoitusta. Olemme johdonmukaisesti pyrkineet tukemaan sellaisia hankkeita, jotka nimenomaan menevät vaihtoehtoisten polttoaineiden edistämisen suuntaan. Siksi meillä nyt on tämä direktiivi. Mikä sitten oli direktiivin alkuperäinen tarkoitus? Kyse oli siitä, että varmistetaan palvelujen jatkuvuus verkkona. Muuttoin vaarana on se, että joku jäsenvaltio tukee yhtä teknologiaa ja sitten rajan ylittäessään palveluja ei olekaan. Emme me tällaista halua. Tämän haluan tehdä aivan selväksi. Ennen kuin toimintaohjelma sinällään käynnistyy, niin haluaisin hieman taustoittaa tätä kysymystä. Kyse on toisesta mobiliteettipaketista, jonka osa toimintaohjelma on. Komissio on halunnut esittää tämän nimenomaan toimenpidepakettina. Kysehän on tästä kana vai muna dilemmasta. Äh, kuitenkaan sähköautot eivät ole ainoa komponentti tässä tilanteessa. Mitä sitten teollisuus tekee? Mitä siellä oikein tapahtuu? Klimapääosaston kollega on esittänyt ehdotuksen hiilidioksidipäästöistä ja standardeista. Tämäkin on tärkeä ehdotus. Kun olemme arvioineet kansallisia puitteita ja olemme käynnistäneet vuoropuhelun jäsenvaltioiden kanssa, niin jotkut ovat todenneet, että ohjelmat on tavallaan toteutettu ilman strategista näkemystä, tai ainakin ne ovat antaneet ymmärtää, että olisi tarvittu pikemminkin, enemmänkin teollisuuden inputtia ja näkökulmaa tähän mukaan. No sitten menisin suoraan edustaja ertuunkin kysymykseen ja pyyntöön. Totean heti alkuun, että me olemme kyllä tässä samalla aallonpituudella. Mekin haluamme korkeampaa kunnianhimon tasoa. Komission alkuperäisessä äh, ehdotuksessa oli tavoitteita. No, päästinkö sitten tavoitteisiin? E, loppujen lopuksi ei. Me emme saaneet siis tahtoamme lävitse, mutta nyt me olemme jonkinlaisessa tien risteyksessä olisimme voineet toimia niin, että eh, eh, teemme jonkinlaisen ehdotuksen, sitten neuvottelimme teidän ja neuvoston kanssa ja aikaa olisi kulunut paljon, ainakin pari-kolme vuotta. Eli sama keskustelu olisi voitu käydä kolmen vuoden aikajaksolla silloin, kun uutta strategista puitteistoa ryhdytään suunnittelemaan. Eli kaikki sitten jäsenvaltiossa toimivat vanhaan malliin, business as usual. Mutta me totesimme, että ei, nyt on toiminnan aika on syytä perehtyä siihen, mitä jäsenvaltioista kumpuaa. En nyt muista päivämäärää aivan tarkkaan, mutta marraskuussa 2016. 16, eikö niin? Me suunnittelimme tämän, äh, analysoimme tämän suunnitelman ja totesimme, että käy, käynnistämme välittömästi rikkomusmenettelyt, eli jäsenvaltiot sitten saivat kirjeet ja edelleenkin kirjeitä lähetetään jäsenvaltioille. Eli katsotaan miten, katsotaan, miten direktiivi on siirretty kansalliseen lainsäädäntöön. Ja tarvittaessa menemme myös tuomioistuimeen. Olemmeko nyt pääsemässä oikeille raiteille, kun kyse on hiilestä irtautumisesta? mitä nyt tapahtuu vuoden 2020 mennessä ja mitä tapahtuu sen jälkeen, kun tavoitteena on vuosi 2030. Jos perehdytte toimintaohjelmaan, niin 2020 on kutakuinkin kunnossa. Ei tietenkään jokaisessa jäsenvaltiossa kaikki ole aivan kunnossa, mutta yleisesti. Ensinnäkin otamme jäsenvaltiot paljon enemmän mukaan tähän työhön. Olemme pyrkineet selittämään jäsenvaltioille, että emme me halua vain yhtä ja ainoata raporttia tilanteesta ja tietoa kansallisista puitteista, vaan haluamme joustavia välineitä niin, että tämä suunnitelma kehittyy vuosi vuodelta – Edustaja Rike esitti kommentin, joka on aivan oikean suuntainen. Kun katsotaan vaikutusarviota, joka tehtiin ehdotuksen yhteydessä, niin nyt ö, tilanne on aivan toisenlainen. Suoraan sanottuna, voidaan sanoa, että komissio oli jopa väärässä teollisuuden ala on tehnyt omia sitoumuksiaan, tilanne kehittyy, akkuteknologia kehittyy, ajoneuvot kehittyvät. Eli nyt täytyy katsoa infrastruktuurikysymystä hieman eri näkökulmasta. Tässä on oikeastaan kaksi kysymystä. Pitkät etäisyydet on kutakuinkin hoidossa, no entäpä sitten kaupunkiympäristö? Se ei ole edelleenkään hyvässä jamassa kaupunkiympäristön suhteen totean, että täytyy muistaa myös rakennusten energiatehokkuussäännöt. Kyse ei ole pelkästään omakotitaloista tai yhden perheen asunnoista, vaan myös kerrostaloista. Nekin täytyy muistaa. Ja sitten yhteydet maaseutuun. Tässäkin olette aivan oikeassa. Miten voimme ratkaista nämä ongelmakohdat? Joissakin kansallisissa ohjelmissa mennään hienosyisesti yksityiskohtiin ja käsitellään näitä erilaisia tarpeita erilaisilla maantieteellisillä alueilla, mutta kaikissa jäsenvaltioissa tilanne ei tietenkään ole samanlainen. Tätä kysymystä on vielä työstettävä. Sitten toimintaohjelma, rahoitus ja myös jatkopohdinnat. Edustaja Cheila sanoi, että suunnitelmamme on varsin vaatimaton. Älkää olko aivan näin tyly. Ensimmäistä kertaa tässä toimintaohjelmassa olemme voineet yhdistää erilaisia välineitä näillä välineillä on kuitenkin yhteinen tavoite. Ensimmäistä kertaa verkkojen Eurooppa on mobilisoitu, Klimapääosasto on mukana ja 800 miljoonaa on nyt pöydässä. Eli jos katsotaan tarpeita vuoteen 2025 mennessä, niin voin toki sanoa, että tämä nyt on aivan pikkuraha. No sitten täytyy tehdä tästä oikeat johtopäätökset. Tuen teitä aivan täysin. Tarvitaan korkeampaa kunnianhimon tasoa. Ja sitten edustaja Ajalla Senderin kommentit. Eli verkkojen Eurooppa ja sen pilari. Toteaisin, että me emme tarvitse sitä, että useampi vaihtoehtoinen polttoaine olisi mukana tässä verkkojen Eurooppa-kokonaisuudessa. Joka täytyy pohtia omien etujensa pohjalta. Mutta tarvittaanko nyt uutta pilaria rahoittamaan sellaisia hankkeita, joita jo nyt rahoitetaan? Ei, me tarvitsemme joustavuutta, jotta voimme käsitellä muun tyyppisiä kysymyksiä, jotka nousevat esille vaihtoehtoisten polttoaineiden yhteydessä. Nyt ei ole esimerkiksi mainittu yhteyttä verkkoon, pääverkkoon. Tämäkin nostaa esille, jos ei nyt ongelmia, niin ainakin haasteita. Entäpä tämän päivän haasteet, ajoneuvojen ja verkoston väliset yhteydet, Entäpä sitten ajoneuvojen viestintä äh, esimerkiksi verkon suuntaan silloin, kun kyse on älyverkosta? Meidän tulee käyttää aikaa ja pohtia sitä, mitä kohtia täytyy jatkossa kehittää ja rahoittaa. Mutta kyllä tarvitsemme todellakin kunnanhimoisia tavoitteita myös rahoituksen suhteen. No sitten edustaja Ertuk, totesit, että tiedoissa on epäjohdonmukaisuutta. Meillä oli helmikuussa vaihtoehtoisten polttoaineiden komitea ja jäsenvaltioille eh, ensimmäisenä esitettiin tämä tilanne. Jäsenvaltiot eivät valittaneet. Eli jos olemme tehneet jotakin väärin, niin täytyy pyrkiä saamaan jäsenvaltiot mukaan tähän vuoropuheluun. Jos virheitä ei ole, virheitä ei ole korjattu, niin nyt täytyy sitten käydä hiot ja ryhtyä töihin. Me tarvitsemme luotettavampia tietoja, totta kai, ja tämähän liittyy myös ohjelman tukitoimiin, jotka pian käynnistyvät verkkojen Eurooppa-välinen alaisuudessa. Haluamme yhteyksiä älyliikenteen alan toimijoiden kanssa – jotta tietäisimme, mitä todellisessa elämässä tapahtuu. Ei pelkästään niin, että perehdymme komission asiakirjoihin. Me haluamme paremman käsityksen siitä, minkälaisia toimia on rahoitettu julkiselta taholta ja mitä markkinoilla on syntynyt, kun kyse on esimerkiksi lataus- ja tankkauspisteistä. Työ siis käynnistyy hyvin nopeasti. Tämäkin auttaa meitä siinä, että kuluttajat uskaltavat ostaa näitä ajoneuvoja. Kyse ei ole pelkästään latauspisteitä, pisteistä. Joskus käy niinkin, että latauspisteitä on, mutta niitä ei käytetä. Ovatko ne käyttökuntoisia? Millä ehdoilla, millä reuno, reunaehdoilla ja mitkä ovat kustannukset, kun kyse on vaihtoehtoisista polttoaineista? No sitten täytäntöönpano säädökset, joita olemme jäsenvaltioiden kanssa kehittäneet. Huomenna vaihtoehtoisten polttoaineiden komitea kokoontuu ja siellä esitellään myös polttoainehintavertailuja. Täytyy saada myös hyötyjä esille silloin, kun pohditaan siirtymistä vaihtoehtoisiin polttoaineisiin. Edustaja Van Miltenburg mainitsi myös maksut. Tämä on suuri kysymys. Kenties nyt vielä se ei ole ongelmakohta. Jatkossa se voi sitä jo olla. Jos markkinat ikään kuin suljetaan niin, että siellä toimii vain muutama toimija tämän tyyppisellä alalla, ei saa käydä niin, että toistamme virheitä, joita olemme tehneet muilla aloilla. No sitten rakennusten energiatehokkuus jo mainittiin. Sitten vielä verokannustimet. Edustaja Ajala Sender, tämähän kuuluu pikemminkin jäsenvaltioille, mutta mehän käymme jäsenvaltioiden kanssa vuoropuhelua ja tätä kysymystä kyllä käsitellään kansallisten toimintapuitteiden yhteydessä. Meillähän on jonkinlainen työkalupakki, jossa on mukana myös kannustimia. Ja se on järkevä paketti, jos kaikki toimet ikään kuin toimivat yhteen. Ovat kytköksissä Yksi minuutti näin. Uskon, että olen käsitellyt suunnilleen kaikki kysymykset, mutta täytyy vielä todeta, että eiliset haasteet eivät ole enää tämän päivän haasteita ja tulevat haasteet täytyy huomioida. Täytyy huomioida rahoitus, alueellinen tilanne ja täytyy löytää uudenlainen tapa tehdä yhteistyötä. Eli täytyy saada jäsenvaltiot mukaan, puheenjohtaja Delli. Me tarvitsemme budjettia, jotta ministeriöiden äh, vastuuhenkilöt saadaan tähän työhön mukaan. Kiitos. Paljon kiitoksia Robert Pre, kaikista näistä tiedoista. Ja olisimme voineet jatkaa keskustelua pari tuntia, mutta te puhuitte yhdestä tärkeästä asiasta, että me tulemme elämään seuraavien viiden vuoden aikana sellaisessa autoteollisuudessa, joka ei liity mitenkään aikaisempaan. Ja tähän täytyy valmistautua, koska tässä tapahtuu evoluutiota energian osalta – käytänteiden käytön osalta, mutta myöskin digitalisaatio on totta kai tässä mukana. Ja nyt sitten lopuksi puheenvuoron saa vielä esittelijä Erttu, olkaa hyvä. Ja Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Rova Depre. Meidän täytyy todella kiireellisesti, kahdenvälisesti käydä keskustelua Rova Depre, koska minulla on hiukan sellainen vaikutelma, että me hiukan puhumme tässä toistemme ohi ja tämä vaikutelma siitä syystä, että tässä aivan konkreettisesti puhuin niistä äh, ongelmista, jotka liittyvät näihin lukuihin, enkä saanut mitään vastausta tähän. Kyse on tästä, ja mikäli ymmärsin asian oikein, se oli kansallisten toimintaohjelmien osa. Äh, no jäsenvaltiot ilmoittavat näistä, ja siellä on jokin luku mukana, LNG, CNG, vety ja latauspisteet, mitä tahansa, niin kyseessä ovat ne luvut, jotka jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet, ja minun näkemykseni mukaan niiden pitäisi olla samat kuin ne luvut, jotka te Euroopan komission olette meille esittäneet. Ja näin ei ole tapahtunut, ei todellakaan, enkä ole saanut tänään mitään vastausta tähän ongelmaan. Ja minulla on edelleenkin sellainen vaikutelma, että Euroopan komissio hiukan antaa jäsenvaltioiden tässä toimia komission yli. Eli jäsenvaltiot eivät ole, no en nyt halua kritisoida tässä mitä maita, mutta kun ajatellaan nyt tätä siirtymää, eivät, ne eivät ole päässeet siihen, mihin ne vuonna 2013 aikoivat päästä. Esimerkiksi julkisella puolella pitäisi olla sitovat annetut ja myöskin sellaiset luvut, joista voidaan myöskin sitten rankaista. Ja nämä jäsenvaltiot eivät myöskään tänä päivänä ole kyenneet tähän. Keskustelu Saksassa ja muissa jäsenvaltioissa osoittavat, että tämä muna-kana-periaate on edelleen ratkaisematta, emmekä myöskään voi sitä ratkaista, jos nyt tässä edelleenkin otetaan muitakin asioita mukaan. Me lainsäätäjinä Euroopan unionissa, meidän tehtävämme on laatia lakeja, jotka konkreettisesti vaikuttavat myönteisesti ihmisiin ja teollisuuden aloihin. Me emme tätä tee. Emme tee tätä, jos nyt tässä tiedonannot tulevat kerta toisensa jälkeen esille. Ja vaikka tiedetään, että ne, joiden täytyy tämä asia panna toimeen, istuvat pääkaupungeissa. Komissio on se toimielin, joka viime kädessä on vastuussa siitä, että tavoitteet saavutetaan. Me teemme konkreettisia ehdotuksia siitä, miten asiat voitaisiin hoitaa. He vastaavat tiedonannoissa, toimintasuunnitelmassa, että voisivat mahdollisesti antaa 800 miljoonaa euroa, jonka pitäisi kuitenkin olla verkkojen Eurooppa-välineessä. Kuitenkaan ei sanota, miten tämä on tarkoitus rahoittaa. Kyse ei edes ole siitä 800 miljoonasta eurosta, vaan kyse on siitä, että pitäisi tietää, mihin halutaan mennä. Saksassa, eikä ainoastaan siellä, käydään hyvin laaja-alaista keskustelua No onko se nyt sitten tuomioistuin? No hallinto-oikeus Saksassa on jo ratkaissut sen, että meillä on päästöihin liittyviä ongelmia, jotka johtavat siihen, jos mitään ei tehdä, että suuri osa arvoista menetetään, koska ihmiset, jotka ovat ostaneet hyväuskoisina äh, näitä autoja, euro 5, euro 6, eivät voi enää käyttää näitä ajoneuvoja siinä muodossa, kun he olivat ajatelleet, kun he ostivat kyseisen ajoneuvon. Ja jos emme halua, että teollisuutemme vuonna 2035 tai 2040 täysin romuttuvat, niin meidän täytyy vihdoin ja viimein tukea näitä teollisuuden aloja. Ja voimme tehdä sen uskottavasti ainoastaan silloin, jos emme ainoastaan nyt esitä hiilidioksidipäästövähennystavoitteita, vaan sanomme myös, että katsokaa vaan, me haluamme, että olette kunnianhimoisia, annamme teille apua siihen suuntaan, että myöskin pystytte sen tekemään. Ei voida nyt piiloutua sen taakse, että sanotaan, että ajoneuvoteollisuus ei itsekään tiedä, mitä se haluaa. No kyllähän näin voi olla, mutta ei minun tehtäväni lainsäätäjänä ole oikeuttaa sitä, mitä jotkin teollisuuden alat eivät tiedä, että mihin ovat menossa. Minun täytyy tässä toimia lainsäätäjänä, ja jos jäsenvaltiot eivät tätä neuvostossa tee, niin meidän täytyy se tehdä mutta meillä ei ole aloiteoikeutta, eikä voida ainoastaan tuota kymmenen artiklaa käyttää, siis sitä, että komission täytyy kolmen kuukauden sisällä tulla tänne parlamenttiin. Me olemme samaa mieltä täällä parlamentissa asiasta ja tästä syystä suhtaudun tähän aika tunteellisestikin, koska me aina täällä käymme viikkojen kuukausien samoja keskusteluja. Me tarvitsemme konkreettisia askeleita ja tavoitteita, että tiedämme mihin olemme menossa. Me haluamme infrastruktuurin, joka mahdollistaa teollisuuden aloille tuoda ajoneuvoja markkinoille, olipa se sitten kaupunkiliikenteessä vai moottoriteillä vai satamissa, riippumatta siitä, missä se tapahtuu. Ja tätä meillä ei ole. Tämä on Euroopan komission tehtävä. Ja tästä syystä pyydän teitä, Rouva Depre, että vielä keskustelisimme, että voisin vielä kerran toistaa teille sen, mikä tarkoitukseni on, ja muidenkin tarkoitus on, kun nämä kansalliset toimintasuunnitelmat. Me tiesimme kaikki tuolloin tästä. Neuvosto tässä runnoi asiansa läpi. Se ei halunnut kuulla Euroopan tasolta, kuinka paljon infrastruktuuria, missä ajassa täytyy rakentaa ja tämä nyt sitten lankeaa meidän ja teollisuuden alojen eteen. Me olemme tässä menettäneet kolme, neljä vuotta. Kiina rakentaa neljä, viisi miljoonaa latauspistettä seuraavan vuosien aikana. Kaikki sääntelykehykset on muokattu niin, että tästä tulee tulevaisuudessa kiinalaista ja minä en halua 15-20 vuoden jälkeen ostaa ajoneuvoja, jotka tulevat Kiinasta tai jostakin muualta. Minä haluaisin tässä kyllä tukea eurooppalaisia markkinoita, mutta me teemme tämän heille hyvin hankalaksi. Emme ole asettaneet mitään kehystä, enkä nyt puhu siitä, että hiilidioksiditavoitteet tulisiko niitä olla 15, 20 vai 50 prosenttia, siitä kyllä päästään sopuun, mutta meidän täytyy asettaa kehu, kehys niin, että teollisuus tietää, että kyllä, tämä on se kehys, tästä täytyy pitää kiinni ja tähän suuntaan olemme menossa. Tätä me emme tee. Ja niin kauan kuin emme sitä tee, emme hoida tehtäväämme hyvin. Merci beaucoup, euh, monsieur. Paljon kiitoksia, edustaja Ertyk. Ja tämä motivaatio ja motivaatio tässä kyllä näkyy. No, minä kiitin tästä johdonmukaisuudesta ja määrätietoisuudesta. Ja tämä osoittaa sen, että me todellakin tässä pysymme kiinni tässä aiheessa. Kyse on ainoastaan tulevaisuuden kysymyksestä, vaan tämä liittyy myöskin kansanterveyteen ja myöskin teollisuuteen. Olette täysin oikeassa tästä. No niin, pysytäänpä nyt sitten autoteollisuuden maailmassa, hyvät kollegat. Kun siirrymme seuraavaan aiheeseen, korkean tason ryhmä, jossa käsitellään näitä kysymyksiä. Gear 2030 korkean tason ryhmä. Ja teidät on kutsuttu tänne, josta kerrotte hiukan taustoja ja että keskustelemme yhdessä näistä kysymyksistä. Joten tervetuloa tänne valiokuntaan. Te tulette nyt esittelemään meille tämän aiheen ja sitten käydään keskustelu. Jos haluatte lähteä täältä, niin tehkää se hiljaisesti. Si vous sortez... Jos lähdette, tehkää se hiljaa. Jatkakaa keskustelua ulkopuolella. Kiitos. Tässä nyt pidetään pieni avustus. Sen jälkeen sitten käydään keskustelu tästä korkean tason työryhmän raportista, joka liittyy ajoneuvoteollisuuden kilpailukykyyn ja kas, kestävään kasvuun. Tämä ryhmä perustettiin kaksi vuotta sitten ja se on tuonut yhteen eurooppalaisen ajoneuvoteollisuuden eri eurooppalaiset järjestöt, jotka edustavat äh, ammattijärjestöjä, kuluttajia ja jopa tieturvallisuusviranomaisia. Ja myöskin äh, kansallisia poliitikkoja, ministereitä ja komission jäseniä. Tulette kertomaan tästä kaikesta. Tässä tavoitteena oli muotoilla strategisia mm, suositukset, jotka liittyvät ajoneuvoteollisuuden kilpailukykyyn ja kestävään kasvuun, mutta myöskin saada aikaiseksi toimintasuunnitelma, joka liittyy ajoneuvojen käyttöön, älykkäisiin liikennemuotoihin ja myöskin ajoneuvoihin, ilman päästöjä. Nämä ovat todella tärkeitä kysymyksiä, ei ainoastaan meidän valiokunnalle, vaan ovat myöskin strategisesti kiinnostavia. Tämän työryhmän eh, raportti valmistui 2017 ja olen hyvin iloinen, että tänä päivänä Euroopan komissio esittelee meille eh, johtopäätöksensä ja suosituksensa. Ja sitten meillä on kunnia tuota, tervetulleeksi asiantuntija herra Masei. Missä päin istutte herra Masei? Hyvää päivää. Olette kyberturvallisuusosaston johtaja Coloradon yliopistosta ja teidät kutsuttiin tänne, jotta kerrotte oman näkemyksenne, näkemyksenne tietoturvasta, tietojen turvallisuudesta ja kyberturvallisuudesta, joten annan teille nyt puheenvuoroksi ensiksi Euroopan komissio ja herra Kosigu. Te olette teollisen muutoksen osaston johtaja. Annan puheenvuoron teille. Olette myöskin Grow-pääosaston johtaja ja kerrotte hiukan meille konkreettisesti, mikä teidän tehtävänne on tuossa pääosastossa. Tervetuloa tänne. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos mahdollisuudesta esitellä korkean tason työryhmän työn tuloksia kestävästä kasvusta. Gear 2030 on lyhenteemme, jota käytämme. Mainitsittekin jo sen, että olemme saaneet loppuraportin viime lokakuussa, tai niin kuin seuraavan kuvan. Tavoitteena työssä oli esittää suosituksia, jotta voisimme tarttua alan päähaasteisiin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Muistuttaisin kaikille osallistujille, vaikkakin tämä on teille tuttua tietoa, mutta autoala on hyvin tärkeä talouden ala EU-ssa. 12 miljoonaa ihmistä tekee työtä joko autoalalla tai liikkuvuuden alalla. 3,3 miljoonaa valmistuksessa, autovalmistuksessa kun kyse on koko arvoketjusta. 90 miljardia kauppavaihtona eli viemme paljon enemmän kuin tuomme. Tämä ala käyttää myös noin 50 miljardia tutkimus- ja kehitystoimintaan esimerkiksi vuonna 2015. Kyse on siis talouden tärkeästä sektorista. Loppuraportissa keskityimme haasteisiin, kilpailukykyihin, arvoketjuun, vähähiilisyyteen, nollapäästöisiin autoihin, automaattiin nettiajoneuvoihin ja ver- verkossa viestiviin ajoneuvoihin. Näin olemme saaneet vahvan perustan tekemällemme työlle. Usein meitä syytetään siitä, että komissiossa tehdään työtä siilojen pohjalta. Me emme pelkästään kuule jäsenvaltioita ja sidosryhmiä ja koko tätä arvoketkoa ammattiyhdistyksiä, ympäristöjärjestöjä, kansalaisjärjestöjä. Tämän lisäksi mukana olivat kaikki komission pääosastot, jotka liittyvät jollakin tavalla autoalaan ja liikkuvuuteen. Olemme esittäneet siis suosituksia. Komission tulisi hyväksyä toukokuussa paketti, jossa nämä ovat osittain mukana olemme tehneet 32 suositusta. En lue niitä kaikkia lävitse. Se olisi varmaan teille kovin pitkästyttävää, mutta olemme Gear 2030 hankkeessa tunnistaneet nämä haasteet ja esittäneet suositukset, joita viemme johdonmukaisesti eteenpäin. Ensinnäkin haasteista. Olemme korostaneet sitä, että arvoketjulla on vastassaan ennenkuulumattomia haasteita. Tulevien viiden vuoden aikana nähdään haasteita, jotka eivät ole lainkaan samassa mittakaavassa kuin viimeisen 50 vuoden aikana esiin nousseet. Sitten automaattinen automaattiset ajoneuvot, uusi teknologia, myös liiketoimintamallit muuttuvat tämän myötä. Teollisuus myös sopeutuu hyvin kehittyneeseen valmistusteknologiaan, robotiikkaan, robotien käyttöön, automaatioon. Tällä luonnollisesti on vaikutuksia myös digitalisaation. Alkuun voi tulla kustannuksia ja vaikutukset kohdistuvat myös toisaalta työvoimatarpeeseen. Myös päästöalalla on huomattavia haasteita. Tämä vaikuttaa terveyteen, me pyrimme päästöttömiin ajoneuvoihin ja tämäkin haaste on käsiteltävä. Kuluttajilla on myös odotuksia. Odotukset muuttuvat. Ihmiset käyttävät entistä enemmän verkko-ostosmahdollisuuksia myös ajoneuvoostoksilla. Nuori sukupolvi ei e, enää arvosta auton omistajuutta samalla tavalla kuin aiemmin. Vaatimuksia asetetaan myös turvallisuudelle ja verkkotoiminnoille. Kaikki tämä tapahtuu globaalissa ympäristössä. EU on nyt sellaisessa tilanteessa, että kilpailua on entistä enemmän. Autotyyppejä on, on entistä vähemmän ja niitä myydään eri markkinoilla – meidän tulee pyrkiä säilyttämään kilpailukykymme ja tässä me tarvitsemme lainsäätäjää ja sen takia alun perin korkean tason työryhmä perustettiinkin. Meidän tulee tehdä myös työtä, jotta markkinoille pääsy on reilua ja avointa ja tasapuoliset toimintaedellytykset toteutuvat. Tämä johtaa myös rakennemuutoksiin teollisuuden alalla ja koko arvoketjussa se taas vaikuttaa huomattavalla tavalla työvoimaan. Tiettyjä perinteisiä taitoja ei enää tarvita ja toisaalta tarvitaan aivan uudenlaisia taitoja, joita täytyy ohjailla oikealla tavalla. Tarvitaan koulutusta, valmennusta tällä alalla, jolla työvoima työskentelee. Mitä sitten voimme kaikelle tälle tehdä? Gear 2030 on tunnistanut tiettyjä aloja, joilla EU-tason toiminta voisi olla merkityksellistä. Ensinnäkin kilpailukyky. Aivan niin kuin kauppavaihdon tase on osoittanut. Tällä hetkellä kilpailukyky on hyvässä tilanteessa. Tämä täytyy jatkossakin varmistaa on kuitenkin sellaisia aloja, joilla EU voisi saada aikaan muutoksen aivan erityisesti. On työstettävää teknistä harmonisaatiota, erityisesti UNECEssä. Siellähän kehitämme kansainvälisiä sääntelystandardeja. Täytyy taistella myös epäreilua kauppatapaa vastaan ja protektionismia vastaan. Olemme nähneet, että muureja nousee, pystytetään ja kauppaa rajoitetaan entistä enemmän. Me olemme tätä työtä tehneet ja jatkossakin siihen panostamme. Haluamme varmistaa siis, että voisimme toimia johtoroolissa niin, että autovalmistusteollisuudessa jatkossakin toimimme mm, markkinajohtajana. No sitten arvoketju ja tarvittavat taidot. Ala on pitkälti riippuvainen arvoketjun laadusta, toimittajien laadusta ja myös työvoiman osaamisesta. Olemme korostaneet alueellisten aloitteiden merkitystä ja rakennerahastojen tukea silloin, kun se on asianmukaista. Näin voidaan arvoketjussa olevia pk-yrityksiä tukea. Välttämättä aina ei ole riittävästi huomiota kiinnitetty tähän ulottuvuuteen arvoketjussa. Täytyy huomioida myös yhteiskunnalliset muutokset. On sekä laadullisia että määrällisiä puutteita työvoimassa. Val- autovalmistusteollisuus usein näyttäytyy huonossa valossa, esimerkiksi nuorempien sukupolvien keskuudessa. Alalla on hieman huono imago. Työvoima ikääntyy, teknologiset muutokset nopeutuvat aivan ennenkuulumattomalla vauhdilla. Kansalliset koulutusjärjestelmät eivät aina onnistu kehittämään tarvittavia taitoja ja osaamista. Näin ollen Olemme esittäneet suosituksia, jotta haasteisiin voitaisiin vastata. Komissio on jo vedonnut, että saataisiin Erasmus Plus-hankkeita niin, että voisimme huomioida tämän alan erityishaasteet. Meillä on Drives-niminen hanke valittuna, joka käynnisti työnsä viime tammikuussa. Hanke kestää neljän vuoden ajan kaikki sidosryhmät ovat mukana, koulutusjärjestelmä, teollisuus ja työllisyysviranomaiset, jotta voimme vastata näihin suosituksiin. Sitten on arvioitu olemassa olevia äh, kehyksiä koulutusjärjestelmässä EUn jäsenvaltioissa, jotta voimme huomioida myös äh, autoalan kehitys jatkossa tarvitaan myös keskinäisen tunnustamisen välineitä sekä virallisen että epävirallisen oppimisen osalta, jotta liikkuvuus paranisi. Pitää identifioida myös tarvittavat mm, taidot arvoketjussa. Koulutus luonnollisesti vastaa näihin tarpeisiin osaltaan. Tarvitaan myös pätevyyden tunnustamista Euroopan laajuisesti haluamme myös parantaa markkinoiden toimintaa äh, oppisopimuskoulutuksen kohdalla. No sitten COSME-ohjelma. Äh, olemme käynnistäneet puolentoista vuoden hankkeen äh, autoalalla ja tässä julkaisu tapahtuu aivan pian. Tarkoitus on täydentää Drives-hanketta Erasmus Plusan alaisuudessa – jäsenvaltiot ovat identifioineet parhaat soveltuvat koulutusjärjestelmät ja ne edistävät myös parhaita käytänteitä. No sitten vähähiilisyys ja vähäpäästöiset tai päästöttömät ajoneuvot. Meillä on hyvin kunnianhimoisia tavoitteita päästöjen vähentämisestä vuoteen 2050 mennessä ja välittömät tavoitteet 40 prosenttia vähennystä vuoteen 2030 mennessä. Autoala on tärkeässä roolissa tavoitteiden täyttymisen suhteen. Geo 2030 on korostanut sitä, että myös sääntelyllä on tässä oma roolinsa. Useita reittejä on tunnustettu. Tarvitaan nopeaa vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurisääntöjen käyttöönottoa. Meillä on jo marraskuussa hyväksytty mobiliteettipaketti, toinen laatuaan komissiosta. Sitten puhtaiden ajoneuvojen direktiivi voi osaltaan edistää julkisia hankintoja puhteiden ajoneuvojen suhteen. Sitten tarvitaan poliittista puitteistoa, jotta voidaan tukea esimerkiksi akkukehitystyötä, hakujen teknologiaa. Ja vielä tästä viimeksi mainitusta seikasta muutama lisäseikka. Me toimimme teknologianeutraalisti, niin kuin täällä jo aiemmin todettiin, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että päästöttömissä ajoneuvoissa nimenomaan sähköajoneuvot ovat johtoroolissa. Useissa jäsenvaltioissa autonvalmistajat ovat päässeet eteenpäin kehitystyössään varmasti akkujen kysyntä kasvaa eksponentiaalisesti tulevina vuosina. Tämä on kiistatonta. 200 gigawattituntia voi täyttyä jo tulevina vuosina, kun kyse on kysynnästä. Eli kyse on kolmasosasta maailmanlaajuisesta kysynnästä. Meillä on paljon vahvuuksia, joiden pohjalle voimme rakentaa. Toimimme johtoroolissa esimerkiksi akkumateriaalin ja hallintojärjestelmien suhteen. Meillä on myös automaatioprosesseja, valmistusprosesseja, jossa olemme johtoroolissa. Huolena kuitenkin on se, että me emme eh, tuota akkukennoja riittävästi. Eli olemme riippuvaisia kennoista, joita tuotetaan EUn ulkopuolella, ennen kaikkea Aasiassa, Kiinassa, Koreassa ja Japanissa. Kuitenkin kun ajattelemme tulevaisuuden autoa ja tietotekniikkaa, akut ovat olennainen osa. Sen takia onkin tärkeää, että tämä elementti ei jää huomiotta. Jos haluamme pysyä teknologian johtajina autoalalla, niin todellakin näin on. On tarpeen toimia niin, että tutkimus- ja kehitystyö, joka on hyvällä tolella, toteutuu käytännön tuloksina, menestyksekkäinä tuloksina. Näin haluamme toimia. Tuemme myös muuta päästötöntä teknologiaa. 100 miljoonaa euroa investoidaan 2019-2020 vuosien aikana tähän teknologian investointeja tutkimukseen on kuitenkin saatava näkyviksi niin, että hyödyt nousevat esille. Meillä on myös olemassa European Battery Alliance, jonka varapuheenjohtaja Sefcovic käynnisti eh, heti suositusten julkaisemisen jälkeen viime lokakuussa. Ajatuksena on tukea yhteistyöhankkeita nimenomaan eh, akun ja akkukennojen valmistamisen alalla. Jäsenvaltiot ja sidosryhmät ovat nyt tunnistamassa sitä, identifioimassa sitä, mitä EU:ssa tarvitaan, jotta voimme tukea akkujen valmistusta ja koko sen alan arvoketjua. Lehdistössäkin on kerrottu eurooppalaisista yrityksistä, jotka ovat muodostaneet konsernin yhteenliittymän, jotka pyrkivät nimenomaan kehittämään äh, eurooppalaista akkutuotantoa. Sitten sitten saamme kolmannen mobiliteettipaketin toukokuussa, jossa mukana ovat puitteet teollisuuden eh, arvoketjun suhteen akkuvalmistusten ja kännyjen valmistusten osalta. Me tuemme investointeja tutkimus- ja kehitystoimintaan ja markkinoille pääsyyn EU-innovaatioille. Meillä on olemassa EU-rahoitusvälineitä, investointipankki, alue, kehitysrahastot, muut välineet, jolla riskien tasoa sijoittajien kannalta voidaan vähentää ja äh, lisätä toimintamahdollisuuksia. Tässä hankkeessa ensimmäistä kertaa olen nähnyt tässä mittakaavassa sen, että olemme perehtyneet koko arvoketjun aina raaka-aineiden hankinnasta lähtien, eli tämäkin puoli asiassa täytyy muistaa. Täytyy varmistaa myös hankinnan, raaka-aineiden hankinnan varmuus. Kaikki tämä tulee mainita tulevassa mobiliteettipaketissa ja tulevassa sääntelypuitteistossa. Näin voimme varmistaa sen, että akut toimivat kilpailukykyisesti, mutta ovat myös puhtaita. Nykyakkujen suhteenhan näin, näin ei voida aina sanoa, aivan niin kuin puheenjohtajakin mainitsi. Kaikilla näillä toimilla pyritään tukemaan myös kansallisia alueellisia aloitteita tällä alalla. Kolmas toiminto, jonka käynnistimme Gear 2030-hankkeen alaisuudessa, ovat automaattiset ja verkossa toimivat ajoneuvot. On hyvin kiehtovaakin kehitystä nähtävissä. Luonnollisesti epäilyksiä, ongelmakohtiakin on, mutta Geo 2030 korosti sitä, että tarvitaan parempaa koordinointia testauksessa ja tutkimusohjelmissa. Mutta korostettiin tarvetta sille, että täytyy olla EUn puitteet investointien tehostamiseksi ACV-ajoneuvojen kohdalla. Meillä on myös kansallisia liikennesääntöjä, joita on sopeutettava. Sitten on myös liiallista sääntelyä, liiallisia sääntöjä, joista kenties tulee päästä eroon on tarpeen tarkkaan arvioida myös pitkän aikavälin vaikutukset työllisyyteen, työpaikkoihin, eettiset kysymykset, laajemmat poliittiset kysymykset EU:ssa silloin kun kyse on ACV-ajoneuvoista. Sitten vielä Amsterdamin julkilausuma, jossa vedotaan komissioon, jotta saamme EU-strategian. No tähänkin me puutumme kolmannessa mobiliteettipaketissa ensi kuussa. Me haluamme strategian, joka varmistaa avain, että avainteknologiat kehittyvät Euroopassa ja että voidaan taata, että automaattiset ja verkottuneet ajoneuvot ja niiden käyttö on turvallista ja että siinä kehyksessä otetaan myöskin tekninen edistys huomioon. No, näiden periaatteiden pohjalta strategian kautta täytyy saada aikaiseksi koordinoitu lähestymistapa ja täytyy asettaa oikeat prioriteetit rahoitukselle, käyttötoimille myös Euroopan tasolla ja myöskin kansallisella tasolla. Ja tästä syystä ensi kuussa komissio hyväksyy Euroopan strategian automaattisten ja verkkonoi, verkko, verkottuneiden ajoneuvojen osalta kolmannen mobiliteettipaketin kautta. Eli GR 2030 raportti edustaa meille tärkeää askelta niin, että muotoilemme eurooppalaista kehystä ja voimme näin tukea yhtä tärkeimmistä teollisuuden äh, arvoketjuista. Tämä on suuri haaste meille, kunnianhimoinen tehtävä, mutta samanaikaisesti voimme sanoa, että että tämä on toimivaa ja myöskin tasapainoista. Raportti hyväksyttiin yksimielisesti osallistujien taholta. Se ei ollut mitenkään päivänselvää silloin, kun työ aloitettiin. Ja näin onnistutaan saman aikaiseksi konsensus ja yhteinen näkemys kaikkien toimijoiden taholla. Ja tämä voi tietysti olla meillekin erittäin hyödyllistä, kun ajatellaan, millaisiin toimenpiteisiin tässä tulisi ryhtyä. Kuten totesin, me olemme jo ryhtyneet panemaan täytäntöön joitakin näistä suosituksista. Ja luulen, että voin lopettaa tähän. Claire ja Eidi, Move-pääosastolta ja Connect-pääosalta. Ehkä tässä käyttävät myöskin puheenvuoron minun jälkeeni. En tiedä, miten nyt haluat, että tässä toimitaan niin teidän kolleganne voivat sitten palata, mikäli tulee jotakin kysymyksiä Connect-pääosastoon tai Grow-pääosastoon liittyen tai niiden toimintakenttään liittyen. Eli siis Move-pääosasto oli se toinen. Etsin tuota sanaa, anteeksi. Mutta nyt sitten annamme puheenvuoron professori Masseille. Tervetuloa tänne valiokuntaan olette professori ja johtaja Coloradon yliopistossa kyberturvallisuusosastolta ja olette nyt asiantuntijavieraamme ja annan teille nyt puheenvuoron kymmeniksi minuutiksi. Tervetuloa ja puheenvuoro on nyt teillä. Thank you. Thank you for giving me the... Kiitos siitä, että saan tilaisuuden puhua täällä. Olin siis tällä hetkellä Coloradon yliopistossa sitä ennen olin sisämaan turvallisuuden osastolla ajonomien kyberturvallisuudesta vastuussa. Miten me sitten saamme näitä tietoja, jotka liittyvät, mitä, mitä me tehdään turvallisia, kuten täällä on jo havaittu, on tapahtumassa vallankumous, mitä tulee ajoneuvoihin, jos vain katsomme tätä ohjelmistoa, jota on. Kysymys on siitä, miten monta riviä on koodissa ja Tämä on tavallinen auto, jos tämä merkitsee, että tämä auto on kaksinkertainen määrä, mitä on Facebookissa, ja missä, että sata kertaa se määrä koodia kuin jossakin Eurosia-neuvossa. eli tämä on siis ajoneuvon olemassa, että vallankumous, josta monet ovat puhuneet, on jo tapahtumassa. Seuraava kalvo. Connected autonomous vehicle. Ja meillä on tulossa paljon tietoa tästä tieteellisessä yhteisössä kehitellään äh, antureita ja se liikettä, jota tapahtuu tässä älykkäässä yhteisössä. Totta kai tieto, joka liittyy auton toimintaan, kuten tiedot, joka liittyy esimerkiksi moottorisoituskyvyn nämä ja kiihdyttäminen ja jarruttaminen, nämä ovat perinteisiä tietoja, mutta sen on maantieteen missä auto on, miten sitten ajetaan, miten se löytää pysäköintitilan, miten se eh, kulkee työpaikan ja kodin välillä. Nämä tilat ovat jo olemassa. Ympäristötietoa on, joka jäljittää kaiken päästöistä, joita syntyy aina siihen, mikä on lämpötila. Voidaan saada valtaisia karttoja, jotka sisältävät näitä ajoneuvotietoja – has sensors that keep track of... With... Kysymys on eh, siitä, miten, eh, miten paljon eh, esimerkiksi sataa, miten voimakkaasti sataa, niin on monia muita tietoja. On puhuttu siitä, että nämä ajoneuvot käyvät vuoropuhelua monien eri tahojen kanssa, kun me tiedämme, miten, mitä kaikkea käyttöä tälle tulee olemaan – ja ajattelen meille, jotka tulevat akateemista puolelta, me olemme huonosti pystyneet ennustamaan, miten nämä innovaatiot tapahtuvat. Jos katsotaan jotakin tällaisia perinteisiä kommentteja, joita on sanottu, että esimerkiksi matkapuhelin eivät ne koskaan tule saamaan mitään markkinaosuutta, mutta tähän tietenkään ole totta. Yhtä älykkäät ihmiset kuin Albert Einstein ovat sanoneet, että ydinvoima ei koskaan tule mahdollista. Että me olemme siis aina erehtyneet siinä, mikä on ollut tämä tekninen osuus on vaikea sanoa, mitä tulevaisuus tehdä. Me tiedämme, että on käynnissä vallankumous, mutta emme tiedä, mihin se vallankumous vie meidät. Ja mitä voimme tehdä on se, että voimme edistää innovaatioita. Seuraava kalvo. Miten me siis saamme edistettyä innovaatiota? Meidän täytyy olettaa, että katsoa, miten tätä tietoa käytetään jotkut opiskelijat, jotka istuvat tuolla takana, jotkut muut, heillä ovat kenties nähdä seuraavan vallankumouksen, miten tätä tietoa käytetään, saavat käyttöönsä tietoa ja nämä, tämä johtaa innovatiivista ajatus pääsevät eteenpäin ja ne voi kilpailla. Tätä kautta me hyödymme siitä, että on suuria teollisuusyrityksiä, jotka ovat johtajia tällä alueella. Tätä kautta saadaan enemmän energiaa, enemmän monimuotoisuutta, enemmän ainutkertaista eh, suuntaa, joka vain hyödyttää näitä toimijoita. Tarvitaan yhtäläiset toimintakentät, joilla kaikki suurista autojen valmistajista uusi innovatiivisiin yrityksiin voivat katsoa, miten tätä tietoa voidaan käyttää. Se, miten me toimimme tässä, on se, että ovat avo- käytössä avoimet standardit. Avoimet standardit mahdollistavat sen, että kuka tahansa voi toimia, ei ennustaa etukäteen, miten tietoa käytetään, vaan sanovat, että voidaan luoda puitteet, joissa in, voidaan luoda innovaatioita – avainajatus on sallia pääsy innovaatioiden käyttöön, Myytellään myöskin äh, kommunikaatioprotokollia, jotka ovat yhteisiä. More and more standard, so that's V2V. V21, äh, kommunikaatio infrastruktuurin ja ajoneuvon välillä, jossa ajoneuvo puhuu äh, esimerkiksi valojen pysäköintipaikan ja muiden infrastruktuurin kanssa – tietää, mistä muu kommunikaatio tulee. Sitä on olemassa pitkälti olemassa. Lisäksi ajoneuvo kommunikoi puhelimen kanssa, älypuhelimen kanssa, kotiautomatiikan järjestelmien kanssa, erilaisten laitteiden kanssa. Me emme vielä pystyneet näkemään, mitä kaikkea tämä ajoneuvo voi tehdä. Jos me voimme olla järjestelmä, joka mahdollistaa innovaation, ja sama innovaatio voi auttaa meitä esimerkiksi tässä turvallisuudesta, tiedon turvallisuudesta silmiseuraavan kohtaan. Tämän pitäisi sanoa, Euroopan komissio on löytänyt johto tässä johtajana ja meillä on olemassa kyber jotka, jotka ovat haavoittuvia kyberiskuille, on pyritty selvittämään tilanteita, miten tämä mitä kyber tapahtumat, niitä on ollut jo aiemmin. Ja nämä kyberhyökkäykset ovat aiheuttaneet ongelmia, en, niin, mutta toivottavasti tätä ei tule tapahtumaan. Me pyrimme rakentamaan sellaisen rakenteen, joka estää tämän ennen kuin tällaisia tapahtumia tulee, mutta aikaa on vähän, koska on jo ollut näyttöä siitä, minkälaisia kyber Eh, turvallisuustoimia eh, voidaan toteuttaa. Se tieto, tieto, määrä, jota ajoneuvot vaihtavat, se lisääntyy, jota nyt on tarvetta toimia. On hyvä nähdä, että Euroopan unioni ja nyt puhuu tästä, pyrkii tarttumaan tähän ongelmaan nyt, eikä odota sitä, että se tehtäisiin myöhemmin. Professorina minä en eh, ikävystyttää teitä näillä peri, peruskäsitteillä. Tämä on kalvo, joka tulee yhdestä kyberturvallisuuden perusoppikirjoista. Tämä olisi luennolla käytössä, jonka pitäisi opiskelijoille olemassa peruskäsitteitä, jotka liittyvät siihen, miten mitä kyberturvallisuus meidän pitää lähteä liikkeelle tuollakin periaatteista, jotka ovat olemassa, kun puhumme ajoneuvojen kyberturvallisuudesta, avoin suunnittelu ja näitä muita periaatteita. No niin, Tämä avoin suunnittelu on ollut pitkään sellainen, joka on tunnistettu kriittiseksi piirteeksi kyberturvallisuus. Se, että on tällainen järjestelmä, se merkitsee sitä, että me taistelemme sellaista vastaan, joka pyrkii tekemään jotakin pahaa meidän ajoneuvollemme. On vaikea ennustaa, mitä tällaiset toimijat tekevät – jos meillä on järjestelmän suunnittelija, silloin minä vähiten pystyn arvioimaan, mitä ovat ne ainutkertaiset tavat, joilla voidaan tunkeutua järjestelmään. Minä olen rakentanut järjestelmän, uskon tietäväni, miten se toimii. Minä suunnittelen puolustusmekanismit sen mukaan, miten kuvittelen, että tämä pahis hyökkää, mutta äh, tämä toimija varmastikin ajattelee hyvin todennäköisesti. Ja siksi meidän suunnitelmien täytyisi, ei tulisi olla suinkaan samaan aikaan äh, turvallisuussuunnittelija, koska ne, joilla on pahoja kokemuksia, toimivat eri tavalla. Se, joka kerta kun toimitaan tiettyä joukkuetta vastaan lähdetään liikkeelle oletuksista, jotka lähtevät ottaa siitä, miten tämä joukkue toimii, mutta näin ei koskaan tapahdu. Vasta osapuoli ei koskaan tee tai toimi juuri niin kuin minä olen olettanut, täsmälleen niin kuin olen olettanut. Siinä on aina eroja ja tämä on, mietitään tarvetta sopeutua tällaisessa järjestelmä, joka on avoin ja joka sieltä toisen tyyppistä ajattelua, joka sitä, että järjestelmän suhteet sanovat, että näin tämä, jolla on pahoja aikomuksia, tulisi toimimaan. Tässä hyödytään asiantuntijan näkemyksistä, kuten minun kaltaisistani esimerkiksi, mutta myös ihmisistä, jotka ajattelevat eri tavoin kuin minä ja sanovat, että ei, mutta minä hyökkäisin ajoneuvoon tällä tavalla. Tämä saattaa olla jotakin, mitä mä näen äh, tulisi ajatelleeksi ja ehkä myöskään suunnitella pitää avoin järjestelmä. Ja sen lisäksi on hyvin tärkeää, että on ajatus siitä, että keeping the overall system so that everyone... Periaate nimeltään separation of privilege, eli siis se, että on olemassa yhteinen äh, puite turvallisuusjärjestelmä, sanotaan, että vain järjestelmän suunnittelija tai turvallisuussuunnittelija tietää, miten järjestelmä toimii. Se on perustavallisesti väärin, koska se mitä tapahtuu on se, että vain järjestelmän suunnittelija – ja henki, ne tahot, jotka pyrkivät vahingoittamaan, äh, aina vaan tieto, miten tämä tiedosana toimii. Hallituksen edustajat esimerkiksi välttämättä eivät tiedä, miten järjestelmä toimii, mutta se, joka haluaa vahingoittaa, ei suinkaan pysy epätietoisena tästä. Me siis haluamme sen, että, että ei voida olettaa, että on tietty, tietty turvallisuusjärjestelmä, että minä jollakin tavalla pitää nämä huonot toimijat, vahingoittajat järjestelmien ulkopuolelle. Me voimme todeta, että tämä ei toimi. Sen sijaan tarvitaan sitä, että vielä ajatusta eritellä, erotellaan eri alueet, jossa oletaan, että saattaa tapahtua tiettyjä mahdollisuuksia tunkeutua tiettyihin osin ajoneuvoa, mutta sellaiset että miksi musiikin kuuntelu pidetään erillään – tästä, kun vaikka puhelimesta, niin se pidetään erillään tästä muusta toiminnasta. Eli että erotellaan nämä eri mekanismit, joka on yksi olennainen tekijä tälle turvallisuudelle. Jos voi rakentaa tällaisen avoimen suunnittelun ja saman aikaan tällaisen erottelun, jolloin sano, voisi sanoa, että voi rakentaa täysin turvallisen kommunikaatiojärjestelmä, joka estää jonkun pääsemisen äh, ajoneuvon tietoihin. Tämä ei tule onnistumaan. Joku katsoi, joka sanoo, että on luonut turvallisen, täysin turvallisen kyber turvallisuusjärjestelmän eh, on väärässä, se ei ole mahdollista olemassa, vaan eri riskin tasoja ja eri tasoisia eh, toimijoita, eh, jotka pyrkivät vahingoittamaan. Avoin suunnittelu ja tämä syvä puolustus. Seuraava on viimeinen kalvo ja sitten olisin valmis vastaamaan keskusteluihin – Miten nyt sen kyberturvallisuuden kannalta katsottuna asiassa? Voi olla avoin suunnittelu, se edistää innovaatiota ja edistää kyberturvallisuutta. Se mahdollistaa, että kukaan tässä voi katsoa, että jos on olemassa tällainen politiikan puinti, joka lähtee liikkeelle tästä voimista järjestelmästä, joka edistää turvallisuutta, mitä avoimpi järjestelmä on, sen parempi se on. Ja sen voimme sanoa, että minä voin ennustaa, mihin suuntaan autoteollisuus tulee mennä 50 vuoden kuluttua. Minä kuitenkin sanon, että mikä minä teen, varmastikin tulemaan väärä 50 vuoden kuluttua katsottuna. Ennusteet ovat olleet sellaisia, kun katsotaan teollisuuden historiaa, että monet niistä ovat olleet täysin naurettavia. että sanoit, että tiedän, missä on 10 vuoden kuluttua, sanoisin, että minä rakennan avoimia järjestelmiä, rakennan järjestelmiä, jossa on puolustusjärjestelmä, ja tämä on se, mihin suuntaan ollaan monestikin menossa ja ajatellen työtä, joka on käynnissä. Tätä kautta päästään etunintamaan, koska tämä on tietoa, jota kehitellään nyt ja se lähtee liikkeelle tästä. Kiitoksia. Kiitos mahdollisuudesta puhua teille ja kiitos siitä, että otatte esille tätä verkottuneen ajoneuvojen turvallisuutta. Merci beaucoup, monsieur. Oikein paljon kiitoksia, herra Masei, tästä hyvin vahvasta esityksestä. Ja nyt annan sitten puheenvuoron kollegoille. Käynnistämme keskustelun. Täällä edustaja Deli saa ensimmäiseksi puheenvuoron. Puheenvuoro on teidän, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. No tässä on nyt paljon sulatettavaa, kun nyt kuuntelin näitä alustuksia. Olen täysin yhtä mieltä siitä, että Euroopan pitäisi pysyä etulinjassa ja pysyä autoteollisuuden johto tähtenä, johtajana tässä mielessä, joten todellakin toivon, että korkean tason ryhmä ja Gear 2030 auttaa meitä siinä, että pysymme johtoasemassa. Mutta mitä tulee tähän verkottuneisiin ajoneuvoihin ja verkottuneeseen liikenteeseen, koska se on mielestäni tärkeää. Totta kai tämä on hyvin ajankohtainen asia ottaa esille, niin on selvää, että se tulee muokkaamaan melkeinpä kaikkea. Olen Lex Specialis mietinnön varjoesittelijä ja pohdin sitä, että meidän ei tarvitse välttämättä ajatella lähetettyjä työntekijöitä koko teollisuudessa, vaan ajattelemme tässä automaattisia raskaita ajoneuvoja, mutta tietysti tähän täytyy päästä. Meidän täytyy edelleen jatkaa ponnisteluitamme, kun kyse on lainsäädännöstä tässä suhteessa. Mutta tässä on suuria odotuksia. Niitä tulee kaikkialta Tieliikenneturvallisuus on totta kai äärimmäisen tärkeä asia, kun ajatellaan automatisoituja ajoneuvoja. Ja totta kai myöskin ruuhka ongelmien odotetaan tässä vähenevän ja odotamme myöskin, että henkilöajoneuvot olisivat tehokkaampia, mutta tarvitaan uusia sääntöjä kuljettajille uusia vastuu, vastuuseen, infrastruktuurin, ajoneuvoihin liittyviä sääntöjä ja määräyksiä. Kaikki täytyy ikään kuin käynnistää nollasta. On hyvä, että tässä raportissa pyritään myöskin antamaan suosituksia tässä suhteessa. Eikä meidän pitäisi myöskään unohtaa, kun kyse on arvoketjusta, jonka mainitsit – että meidän ei pidä pohtia tässä ainoastaan näitä hienoja ajoneuvon valmistajia, vaan myöskin täytyy auttaa pk-yrityksiä, varsinkin niitä, jotta ne onnistuvat tässä siirtymässä uusiin teknologioihin ja että ne eivät sitten katoa tässä prosessin aikana. Mainitsit usean otteeseen akkuteknologian. Ja minua kovasti kiinnostaa, että mikä nyt on tämänhetkinen tilanne, kun ajatellaan näitä uusia kiinteitä akkuja, koska japanilaiset ovat ryhtyneet niitä jo rakentamaan ja Toyota on jo tässä asiassa edennyt. Mikä on tilanne Euroopassa? Näin komission näkökulmasta. Sitten tulisi muistaa, ja mainitsitkin, että tarvitsemme enemmän akun, val, akujen valmistajia Ja aku, akujen valmistaminen ei ole mitään puhdasta teknologiaa ja me olemme myöskin hyvin riippuvaisia joistakin raaka-aineista, joita tulee poliittisesti epävakailta alueilta. Esimerkiksi kobolttia tulee Kongosta Miten me siihen puutumme? Me olemme riippuvaisia fossiilisista polttoaineista ja sitten meillä on toisen näköistä riippuvuutta tulossa, kun tässä asiassa edetään. No sitten kunnianarvoisa professori, joka tänne saapui, niin minulla on yksi kysymys hänelle. Olen täysin yhtä mieltä siitä, että tämä avoin suunnittelu ja ajatuksenne liittyen tähän ikään kuin turvallisuusetuoikeuteen. No miten, miten te nyt kutsuitte, millä nimellä te kutsuitte tätä? Niin tuo erottaminen, etuoikeuksien erottaminen, separation of privilege. No, mihin suuntaan autoteollisuus nyt on menossa? Menevätkö ne nyt siihen suuntaan, mitä te ehdotitte? Tämä avoin suunnittelu ja tämän kaltainen kyberturvallisuuteen liittyvä, koska kyseessä on suuret yritykset, ne ovat ikään kuin mammutteja – ja me tiedämme nämä ajattelutavat ja että turvallisuus, ihmiset ovat jossakin salaisessa kammiossa suljettujen ovien takana yläkerroksissa. Mutta siis ovatko nyt ajoneuvon valmistajat ikään kuin menossa oikeaan suuntaan? No minä nyt toistan itseni onko tässä nyt tällainen ikään kuin suljettu turvallisuusjärjestelmä kyseessä, joka ei ole avoin kaikille toimijoille, kaikille tuotekehittäjille ja niin poispäin. Nämä olivat kysymykseni. So, thank you. That's a, that's a great eh, question. Me tässä keräämme useita eh, kysymyksiä ja sitten saatte aikaa vastata. Sopiiko tämä? Kiitoksia herra Mase ja pahoittelut tästä. Seuraavaksi edustaja Kaputo arvoisa puhemies Kiitos Tämä keskustelu on ollut hyvin mielenkiintoinen ja arvostin kovasti sekä professorin että komission alustuksia. Autoteollisuus on nyt käännekohdassa ja maine ja uskottavuus on jo kärsinyt tietystä ongelmista Meillä on sosiaalisia odotuksia, ympäristö, kansanterveyskysymyksiä ja myös kansainvälisesti tilanne on tiukka. 2030 Gear on hyvä perusta ja uusi alku. Tarvitaan sekä hallitus että teollisuuden äh, panostusta tämän alan työhön. Kun kyse on sähköautoista ja verkottuneista autoista sekä automatisoiduista ajoneuvoista, niin nämä ovat mukana Agenda 2030. Tarvitaan tehokas verkosto ja myös 5G-verkosto. Väistämättä automatisoitujen autojen kehitys on sidoksessa myös 5G-verkon kehittymiseen. Euroopan markkinoilla on saatu aikaiseksi 5G-standardi ja meillä on jo varsin laaja kattavuus jäsenvaltioissa saatu aikaiseksi vuoteen 2015 mennessä. Autoteollisuudella on hyvin keskeinen rooli myös saastumisen vähentämisessä. Liikennesektori ja ennen kaikkea kun ajattelemme kaupunkiympäristöä ja ihmisten elinolosuhteita, niin, niin se on tärkeä seikka muistaa. Tarvitsemme näissä suunnitelmissa myös strategista näkemystä, kun kyse on digitalisaatiosta ja turvallisuudesta ja ympäristökysymyksistä. Ennen kaikkea haluaisin kysyä professorilta, onko hän samaa mieltä siitä, että on olemassa tämä tiukka yhteys 5G-verkon kehittämiseen? Merci. Kiitos. Kiitos edustaja Caputo. Edustaja Kramer, haluaisitteko käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Ja, Kiitos. Kiitos näistä alustuksista. Minulla olisi tietysti paljon kysymyksiä, mutta minä haluan kuitenkin keskittyä joihinkin. Nimittäin kokemukset, jotka on saatu Garfield 20 ja G2030, missä väärin autoteollisuus on vaikuttanut näiden linten toimintaan, niin että olisi voitu välttää tiettyjä virheitä tai sitten kuitenkin tehdä tiettyjä asioita. Toiseksi, Saksassa on tämä dieseltuki, joka perusteltiin sillä, että diesel-alueet kuluttavat vähemmän polttoainetta ja siksi ovat ympäristöystävällisempiä. Tätä kautta, kun tämä tuki oli kuitenkin oli näin suuri. Autosta tuli yhä suurempia ja raskaampia ja viime kädessä syntynyt tase on ollut negatiivinen. Eli tuella on saavutettu päinvastainen kuin haluttiin, sillä nyt päästöt, joita dieselautosta tulevat, ovat huomattavasti korkeampia kuin silloin, kun tuketettiin käyttöön. Sitten tämä autojen yhteiskäyttöaloite, siinä mennään oikeaan suuntaan nuorille ihmisille – tämä ajoneuvoille ajokortilla niin tärkeä asia. Minun pisin vuoteni elämässä oli 718, koska kesti niin kauan, että sain ajokortin monille nuorille. Tämä ei ole mikään olennainen kysymys. Heillä ei ole ajokorttia, ei tarvitse autoakaan. Älypuhelin on tärkeämpi. Jos kaikki se, mitä he haluavat, on jotakin muuta, niin silloin autojen määrä tulee huomattavasti alenemaan ja kaupungeissa tämä tietysti on tärkeää, mutta miten suhtaudutaan tähän, koska mehän olemme tietysti huolissamme työpaikoista. Onko verkottumisella jokin merkitystä, voidaan sanoa, että hyvä on. Autoteollisuus ei voi enää elää pelkästään autojen tuotannosta, mutta maailmanlaajuisesti lisätään raitiovaunuja – junia, ja tämä menee ohi Euroopan autoteollisuuden, että Euroopan autoteollisuuden pitäisi myöskin suuntautua siihen suuntaan, että se tee sitä virta, jonka sähköalan yritykset tekevät, jota 20 vuotta olivat piittaamatta eh, uusiutuvista energialähteistä, ja nyt ovat sitten vararikossa. Onko teillä ajatuksia, jotka koskevat tätä suuntaa? Ja sitten, miten parlamentti on vedetty mukaan tähän? Kuulin, että teollisuusvaliokunnan sihteeristö olisikin yhteydessä tähän, mutta ei ympäristövaliokunnan tai liikennevaliokunnan sihteeristö, eikä poliitikkoja. Miksi meitä poliitikko vedettiin mukaan tähän? Me keskustelemme näistä asioista eri elimissä ja vaikuttaaksemme asioihin. Ja totta kai täällä puhuttiin myöskin akuista. Me tunnemme koboltti- ja litiumongelmat. Miten suhtaudutte tähän? Nythän ei voida pelkästään vain katsoa vain kulutusta, vaan myöskin koko ketjua se pitää nähdä kokonaisuudessaan. Ja sitten vielä oli tämä kuuluisa professori Shu Aachenissa. Hän kehitti pienen kuorma-auton, joka oli yhtä kallis kuin tavallinen kuorma-auto, mutta toimi sähköisesti. Yksikään eurooppalainen autojen valmistaja ei halunnut ryhtyä rakentamaan tätä. Sitten hän itse teki tämän postirakensin näitä autoja itselleen ja käyttää niitä. Tämä teknologia on käytännöllinen – Tämä on, se on nyt jo vuosi vasta, mutta sitä edelleenkään ei ole vielä sovellettu. Mikä vaikutus teidän elimmillänne on autosteollisuuteen niin, että autollisuus voisi edetä tähän suuntaan? Tämähän on tärkeää. Tätä kautta voidaan saada syntymään kauppoja, saadaan varmistettua työpaikat. Ja sitten vielä tämä dieselskandaali. Mihin teidän elimenne ovat siinä asiassa ryhtyneet? Mistä lähtien te tiesitte, että siellä huijattiin ja petettiin? ja miten autoteollisuus on reagoinut tähän. Ja jos te ette voineet ryhtyä yhtään mihinkään, miksi ovat sitten niin tärkeitä nämä teidän elimenne? Merci beaucoup, monsieur. Kiitoksia edustaja Kramer. Edustaja Klun. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset alustajille. Ja varsinkin nyt tämä Gear tämä raportti. On hyvin tärkeää, että me katsomme koko teollisuutta ja katsomme, missä voimme mennä eteenpäin. Äh, olen hyvin tietoinen tästä ykkösasiasta, eli se, että käytettäisiin vähemmän ajoneuvoja ja mitä enemmän kansalaiset asuvat äh, kaupungeissa, sitä vähemmän tarvitsemme autoja. Haluamme niitä entistä vähemmän kaupunkeihin. Totta kai sähkö ajoneuvot ovat tärkeitä. Se on tämä mielenkiintoinen aihe tällä hetkellä, kun nyt tästä asiasta puhutaan. Mutta eh, kaupungeilla ei ole kapasiteettia. Eh, ja myöskin kun ajatellaan liikkuvuutta kaupungeissa, niin täytyy saada ihmiset ulos autoista ja täytyy julkista liikennettä kehittää. Tämä on se ikään kuin pilvi, synkkä pilvi koko teollisuuden alla, että ajoneuvoja tarvitaan entistä vähemmän ja että ihmiset eivät käytä autoja ikään kuin tai tarvitse niitä omaan käyttöönsä, vaan jos he tarvitsevat niitä vain silloin tällöin, he voisivat vuokrata, lainata auton, niin kuin go-car-järjestelmä tai sitten myöskin pyörä, polkupyörät ja niin poispäin. Eli liikenne menee tähän suuntaan ja tausta, taustana tässä on myöskin raaka-aineiden tarve, niin kuin kollega mainitsi, kobolttia akkuihin tarvitaan. Ja myöskin kuparia tarvitaan sähköajoneuvoihin enemmän kuin perinteisiin ajoneuvoihin. Tämä kaikki täytyy niin ikään ottaa huomioon. Ja jatkossa me tulemme riippuvaiseksi näistä resursseista, joita emme voi mitenkään valvoa. Ja nämä ovat tekijöitä, joita todellakin täytyy pohtia. Ja kiitokset myöskin professorille, professori Mäsille. Tämä alustus oli hyvin mielenkiintoinen. Varmasti saamme nuo kalvot myöhemmin, mutta lähestymistapa oli hyvin selkeä. Se, miten me voimme antaa etuoikeuden, no en nyt ole varma tästä terminologiasta, jota käytettiin, mutta tästä saa näkemyksen, että miten tässä voidaan edetä ja miten voidaan varmistaa, että pidetään erillään nämä asiat, tärkeät asiat vähemmän tärkeistä. Tästä saamme näkemyksen, miten voimme edetä tässä suhteessa, koska kukaan ei halua nyt ajatusta, että auto, ajoneuvo voidaan ikään kuin kaapata jostakin etä, etänä ja, ja että sitä käytettäisiin ikään kuin aseena, emme sitä halua. Mutta on hyvä, että on jokin korkeampi taso, joka voi ohjata meitä, kun nyt tällä alalla edetään. Kiitos. Merci beaucoup, madame. Kiitoksia edustaja Klun tästä kysymyksestä. Minullakin on muutama kysymys näin puheenjohtajan ominaisuudessa. En ymmärrä nyt tätä GER 2030 asiaa. Sanotaan, että kyseessä on korkean tason työryhmä, joka tekee hiukan kaikkien kanssa yhteistyötä, mutta mikä sen tavoite on? Oletteko te neuvoa antava, päättävä elin vai esitettekö lausuntoja Euroopan komissiolle? Mikä siis teidän tehtävänne on? Tämä on tärkeä kysymys, koska minä nyt sitten kutsuin teidät tänne. Tiedän, että tällainen ryhmä on olemassa, mutta tämä linkki ei ole suora. Minulla on pieni ongelma nyt tämän suhteen. Minun tehtäväni on tietää, mitä te konkreettisesti edustatte Euroopan instituutiosta. Olette tällainen neuvontava työryhmä, mutta siis tehdään päätöksiä myös, vai ei? No tämä on siis ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymys. Täällä kollegat myöskin toistivat, että tiedetään, että ajoneuvojen määrä tulee seuraavina vuosina vähenemään. Ja näin tämä menee. Haluaisin tietää, että oletteko tutkineet, millaisia taloudellisia vaikutuksia tällä asialla on? Millaisia suoria vaikutuksia ja epäsuoria vaikutuksia tällä on esimerkiksi työllisyyteen – koska yksi luvuista oli 12 miljoonaa, 12 miljoonaa työntekijää ajoneuvoteollisuudessa, kun ajatellaan äh, no eivät tässä kompetenssit ole samat, mutta tässä tulee katoamaan työpaikkoja. Miten nämä ihmiset koulutetaan, jotka eivät yhtään ymmärrä mitään algoritmeista, näistä siirtymistä sun muista? Miten tämä tehdään? Kolmas asia. Herra Massei, te näytitte meillä, että tietojen saatavuus on perustavanlaatuista tällä hetkessä. Se on ikään kuin huomisen polttoainetta. Ja totesitte, että tämä ei rajoitu ainoastaan tähän autovalmistajien kyberturvallisuuteen. Eli mikä tämän työryhmän näkemys on tästä kysymyksestä? Haluaisin tietää, että ettekö usko, että huomisen ajoneuvovalmistajien näkemys olisi se, että tämä uhkaa kilpailua, koska esimerkiksi kun ajatellaan uusyrityksiä, jotka haluavat edetä ja sitten nämä isot yritykset pitävät kiinni näistä tiedoista ja uusyritykset eivät voi edetä. No miten sitten tulevaisuudessa näitä tietoja saadaan käyttöön? Ja miten nyt sitten tämä tietojen saatavuus kaikille ei johda siihen, että joku pitää niistä kiinni koska se rajoittaa innovointia, innovointikapasiteettia nyt edistää tätä liikkuvuutta. Tämä oli siis kolmas kysymykseni. Sitten neljäs kysymys teille, herra Massei. Autonomisten autojen kehitys on asia, josta nyt puhutaan. Koko ajan monet yritykset ovat mukana tässä siis internetissäkin niin siitä puhutaan paljon. Ja täällä nyt sitten pohditaan ja investoidaan tutkimukseen ja kehitykseen. Mutta on kuitenkin havaittu, että pari viikkoa sitten tehtiin testeillä oli traagisia seurauksia. Kysymykseni on yksinkertainen. Teidän näkemyksenne nyt – Mistä tämä johtui ja mikä on nyt se tekninen ongelma, joka johtaa siihen, että nämä autonomiset ajoneuvot voisivat ehkä olla jopa vaarallisempia tulevaisuudessa kuin tällä hetkellä. Miten tähän varaudutaan tähän ongelmaan? Tämä kysymykseni nyt teille. Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Gear 2030 ryhmälle pohditteko myöskin tulevaisuuden näkymiä, koska siis tieliikenneturvallisuus on mielestäni tärkeä liikenne, kun, kun ajatellaan nyt näitä automaattisia autoja. Onko teillä jotakin näkemyksiä, oletteko pyrkineet saamaan tietoa tästä ja mitkä ovat ne ongelmat, jotka liittyvät, koska minä olen tätä tutkinut kyllä paljon tätä kysymystä. Kun puhutaan automaattisesta ajoneuvosta, niin eh, Yhdysvalloissa on tällaisia asteita. Ja puhutaan, että viisi on ikään kuin täysin autonominen auto. Ja Euroopassa, missä me olemme, mitkä ovat näkymät, missä kohdassa mennään, ja myöskin kun ajatellaan investointia tähän. Tämä on todellinen kysymys. Ja sitten toinen kysymys on se, että katsotaan jo hiukan Yhdysvaltojen suuntaan, niin tämä kyllä vaikuttaa paljon kaupungistumiseen ja muuhun. Onko tätä tutkittu? Puhuin tässä juuri yhteyksistä energiaan, koska automaattiset ajoneuvot tarvitsevat tällaisia datakeskuksia, eli energiaa toimijakseen. Mihin ne sitten tulevat kaupungeissa, koska tämä kuluttaa paljon energiaa. Muistan, tai muistuttaisin siitä, että automaattinen auto, jotta se voi identifioida jotakin, niin siinä tarvitaan kahdeksan 380 miljoonaa tietoa sekunnissa, jotta ajoneuvo havaitsee tämän jotta se havaitsee tällaisen esimerkiksi vesilammikon. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka täytyy ottaa huomioon, koska kaupunkien tilanne tulee olemaan tärkeä, kun ajatellaan nyt energiaa ja uusiutuvia energian lähteitä. Tässä nyt kaikki minun kysymykseni tässä oli koko joukko näitä kysymyksiä ja annan teille nyt puheenvuoron. Jos haluatte vielä lisätä jotain siihen, mitä kollegat sanoivat, niin se olisi kyllä hienoa. Mutta kuka nyt aloittaa? Olkaa hyvä. Merci. Alors peut-être pour mettre le cadre tout de suite, qu'est-ce Kenties ensin kysymys siitä, mikä tämä Gear 2030-ryhmä oikein on. monta vuotta olemme jo tehneet työtä. Joskus halutaan toimia niin, että saataisiin ensin neuvontaa ennen kuin päätöksiä tehdään, eli niin, että näistä neuvosta olisi sitten päätöksenteossa hyötyä. Ryhmä on koostettu laadittu niin, että erilaiset intressit ja jäsenvaltioiden edustajat ovat edustettuina. Useinhan edut voivat olla myös ristiriitaisia keskenään. Olemme halunneet eri tahot pöydän ääreen, jotta saisimme aikaiseksi yhteisen näkemyksen haasteista ja päätoimista, joihin tulisi ryhtyä. Kyse ei ole lainsäädäntöprosessista, vaan pohdintaryhmässä, joka antaa suosituksia komissiolle. Ja tarkoituksena on auttaa pohdinnassa ennen kuin eh, lainsäädäntöehdotuksia komissio tekee. Meillähän on aivan selkeät lainsäädäntöpuitteet, joissa määritellään myös parlamentin rooli. Ryhmä on päättänyt työnsä viime vuoden lokakuussa. No sitten edustaja Delin kysymys. Olen täysin samaa mieltä. Meillä on nämä haasteet sääntöihin liittyen ja nyt on pohdittava sitä, ovatko säännöt soveltuvia esimerkiksi kuljettajien ajoneuvojen liikenteen suhteen vai pitäisikö niitä sopeuttaa. Puitteet ovat siis olemassa, mutta kysymys onkin, tarvitaankin jotakin aivan erityistä liikkuvuuden tai autoteollisuuden alalle. Ovatko olemassa olevat puitteet riittävät? No sitten akuista. Meillä on tätä uuden tyyppistä akkutuotantoa, kiinteistä aineista koottavia hakkuja. Siihen on mahdollisuuksia. akku aloitteen kautta pyritään toimimaan niin, että rohkaistaisiin kehittämään eurooppalaista tuotantokapasiteettia. Me puhumme niin sanotusta toisen sukupolvin, sukupolven akusta. Tämä ei kuitenkaan ole viimekätinen tavoite, vaan viimekätinen tavoite on se, että saataisiin edellytykset kolmannen sukupolven akuille. Jotta tämä onnistuisi, niin tarvitaan tietoa toisen sukupolven akkujen teollisesta käytöstä. Eli ei voida hypätä suoraan suin päin kolmanteen sukupolveen. Tässä hieman taustoitusta. Kyse ei ole niinkään siitä, etteikö tutkimusta olisi, vaan pikemminkin kyse on siitä, että massiivisesti vielä käyttöönottoa ei ole tapahtunut toisin kuin muissa litium-ioni akuissa. No sitten 5G-asioista annan puheenvuoron Connect-pääosaston kollegallani Edille. Miten me sitten vaikutamme autoteollisuuteen tällä Gear 2030 työryhmällä? Ajattelussa täytyy olla aika lailla äh, vaatimattomasti liikkeellä digitalisaatio ei katoa mihinkään, pidämmekö siitä vaikka emme. Ei autoteollisuudessa eikä missään muuallakaan. Tarvitaan päästöttömiä tai vähäpäästöisiä ajoneuvoja senkin takia, että meillä on tuleville vuosille ilmastotavoitteet. Perusreunaehdot tai toimintaedellytykset siis ovat ja pysyvät. GIE 2030 on tehnyt työtään sen takia, että voisimme eh, nimenomaan käsitellä näitä haasteita ja näitä puitteita, jotka ovat hyvin vaativat. Autoteollisuudessa mm, ei sinällään ole tämän raportin yhteydessä havaittu mitään toksista joka estäisi meitä etenemästä. No sitten tämä autojen yhteiskäyttö. Täytyy muistaa myös junat ja niin edelleen. Tämä täällä todettiin. Ensinnäkin todennäköisesti autojen määrä pienenee. Se on hyvin mahdollista, mutta ei pidä unohtaa myöskään sitä seikkaa, että globaali ajoneuvojen kysyntä edelleenkin kasvaa ja kasvaa huomattavasti. EUhan ei ole maailman ainoa automarkkina. Ja tästä syystä valmistus ei kenties vähenisi, vaikkakin Euroopassa tieliikenteessä olevien ajoneuvojen määrä kenties pienenisi. Meillä on selkeä mobiliteettistrategia ja kenties Claire sitten vielä tätä selittää pidemmälle. Tämä täytyy luonnollisesti muistaa. No sitten korkean tason työryhmän osallistumisesta. En ole aivan perillä näistä institutionaalisista kysymyksistä, mutta, mutta olen ymmärtänyt, että parlamentti ei halunnut olla edustettuna tässä työryhmässä, tämän tyyppisissä työryhmissä ja prosesseissa. Mutta sanon tämän pienellä varauksella. Ainakin näiden komiteoiden suhteen tilanne on tällainen. No sitten dieselskandaali. Kyse on lain rikkomisesta. Emme me näistä kysymyksistä keskustele konsensuksen hengessä, koska tässä kiistatilanteessa on eri osapuolia, vastapuolia. On haluttu nämä todelliseen ajonaikaiseen testaukseen perustavat tiedot. Olemme hyväksyneet uusia sääntöjä, olemme muuttaneet myös sääntelykehystä ja ajoneuvojen tyyppihyväksyntäsääntöjä. Meillä on myös hiilidioksidipäästötestauksessa päästötestauksessa tehtyjä muutoksia. Eilen komissio on hyväksynyt myös kuluttaja-alan uuden sopimuksen. Eli sitten kun aihe tulee parlamenttiin, niin sitä pääsette sitten tutkimaan. Sitten meillä on myös vapaaehtoisia hankkeita, joita eri jäsenvaltioissa on käynnissä. Niihinkin perehdymme. Useat jäsenvaltiot ovat nyt joutuneet rikkomusmenettelyn kohteeksi. Kyllä me toki teemme paljon, mutta emme välttämättä juuri näissä puitteissa. Kyse on toimivaltuuksien mukaisesta roolistamme, kun haluamme varmistaa, että perustamissopimuksia ja lainsäädäntöä todella noudatetaan. No sitten tämän kehityksen yhteiskunnalliset vaikutukset, sosiaaliset vaikutukset. Mainitsin jo alustuksessani eri seikat, en lähde niitä toistamaan, mutta toteaisin vielä, että yhteisessä tutkimuskeskuksessa on käynnissä tutkimus, joka käsittääkseni saadaan aikaiseksi eh, vielä ajoissa tätä mobiliteettipakettia silmällä pitäen tutkimuksen pääosasto myös käynnistää laajan tutkimuksen, jossa perehdytään digitalisaation vaikutuksiin ja myös verkottuneen liikenteen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Alustuksessani mainitsin tiettyjä toimintoja ja sitten vielä nämä juuri mainitsemani täytyy vielä siihen lisätä. Sitten turvallisuudesta? Luonnollisesti olemme tietoisia asian merkityksestä. Kolmannessa mobiliteettiliikkuvuuspaketissa ehdotamme yleisten turvallisuussääntöjen päivittämistä. Jo nyt näkyvissä on kolme tärkeää tointa, jotka eivät ole mukana nykyisessä säätelypuitteistossa – Ensinnäkin sopeutuva nopeuden säätö ja sitten ABS, lukkiutumattomat jarrut, kaistanvaihdon avustin. Eli nämä seikat liittyvät myös turvallisuuteen ja verkottuneisiin ajoneuvoihin. Ja sitten vielä oman puheenvuoroni lopuksi datakeskuksista mainitsen, että olemme hyväksymässä ekodesign päätöstä nimenomaan datakeskusten kohdalla. Unohdin vielä mainita akkujen raaka-aineet. Mainitsin sen, että huomioimme koko arvoketjun, myös raaka-aineiden hankinnan. Täytyy luonnollisesti mainita myös kierrätys. Kysehän on kasvavista markkinoista. Sitten on myös muita mahdollisia äh, lähteitä. Jos nyt ajatellaan vaikkapa matkapuhelinten kovoltti äh, sisältöä tilannetta siltä osin, niin tämän lisäksi Mm, täytyy muistaa, että Suomi ja Ruotsi ja Slovakia tuottavat myös kobolttia EU-ssa. Tämä usein unohtuu. Eli tämä tuotanto voisi osaltaan auttaa meitä. Meillähän on ollut muuallakin EU-ssa kobolttikaivoksia, ja niitä on siis näissä jäsenvaltioissa vieläkin. Esimerkiksi tuuliturbiineissa tarvitaan äh, vahvoja magneetteja ja niitä yleensä sitten saadaan vain ja ainoastaan Kiinasta. Täytyy perehtyä, perehtyä äh, toimitusvarmuuteen. Kaikkia mm, raaka ei saada EU-sta, mutta kuitenkin äh, varmuus on tärkeää. Seuraavaksi sitten Move-pääosasto ja sitten esitän kysymyksiä konepääosastolle. pääosastolle niin minä halusin nyt tässä ottaa kolme asiaa esiin. Yksi, nyt sitten mitä vaikutuksia tällä on liikennejärjestelmään, ja voitaisiin ehkä katsoa hiukan myöskin kaupunkiympäristöä. Haluaisin nyt viitata suuren työhön, mitä tässä nyt ollaan tekemässä muutamien kuukausien aikana. Viime loka-marraskuussa me aloitimme Äh, työn näissä eri komiteoissa, liikennekomiteoissa. Me tiedämme, mitä nyt teollisuudessa tapahtuu ja mikä on sitten julkisten, julkisviranomaisten reaktio. Meidän pitäisi nyt äh, identifioida ne tapaukset, joiden kohdalla meillä on sellainen vaikutelma, että niillä olisi arvoa, ja ainoastaan kaupallista arvoa, vaan myöskin äh, julkista arvoa. Me pyrimme nyt nämä tapaukset rankkaamaan ja katsomme, mitä, mitkä liittyvät sitten toiminnallisuuteen ja niin poispäin. Ja joukkoliikenne on siellä todellakin kärkipäässä. Sanon tämän nyt, koska jos nyt katsomme hiukan taaksepäin liikenteen liikenteen valkoista paperia. Se on melko vanha asiakirja tällä hetkellä. Mit? Eli tässä nyt ei ole kyse siitä, että onko ajoneuvoja enemmän tai vähemmän, koska kaikki varmasti ovat samaa mieltä siitä, että kun puhutaan esimerkiksi kaupungin pormestarin kanssa, esimerkiksi älykäs auto tai auto, joka käyttää vaihtoehtoista polttoainetta, niin se on auto, joka aiheuttaa päästöjä. Tässä täytyy ottaa monta asiaa huomioon esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa, kaupunkiliikenteen suunnittelussa, kestävän kaupunkisuunnittelun ja näiden välineiden välillä on yhteys, myöskin kun ajatellaan niitä haasteita, jotka tunnemme nyt, mutta meidän täytyy valmistella kaupunkeja siihen, että ne pohtisivat, miten he haluavat, että kaupunkisuunnittelu toimii tulevaisuudessa, kun uutta teknologiaa kehitetään. Sanon tämän nyt, koska kaikki tämä työ, minkä me olemme tehneet julkisviranomaisten kanssa, tarkistetaan nyt teollisuuden puolelta ja katsomme nyt, nyt, että se mitä me olemme saaneet aikaiseksi on järkevää, mikä voisi olla aikataulu ja miten voisimme saada aikaiseksi sellaisen agendan, johon teollisuuskin voisi lähteä mukaan. Ja että menemme hiukan pitemmälle kuin mitä he tekisivät yksin. No sitten tuo tieliikenneturvallisuus. Täydentäisin sitä, mitä Grow-pääosaston kollega sanoi. Sanoin, että tässä todellakin on valtavasti työtä vielä tehtävänä ei ainoastaan lainsäädännön puolella, vaan otetaanpa nyt esimerkiksi nämä käytännön esimerkit tässä. Miten tämä toimii käytännössä? Miten me koulutamme, valistamme ihmisiä, kun ajatellaan näitä automatisoituja autoja? Ei meidän tarvitse kaikkea säännellä, mutta ehkäpä meidän tulisi ryhtyä pohtimaan tätä elementtiä ja sitä, että millainen, miten tämä vaikuttaa myöskin tieliikenteen käyttäjiin. No tietysti tuo verkottuneisuus on myöskin tärkeää, kun ajatellaan liikennejärjestelmää. Ja miten automaattinen ajoneuvo saadaan turvallisemmaksi ei ainoastaan, koska se täytyy prosessoida paljon tietoa, vaan täytyy myöskin ajatella niitä mahdollisuuksia, jotka eivät ole näkyvillä niin, että ne kommunikoisivat esimerkiksi keskenään ja myöskin tieliikenneinfrastruktuurin kanssa. No sitten viimeinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, liittyy myöskin tietoihin. Tiedätte, että kaikki se työ, mikä nyt on tehty liittyen päästökauppadirektiivin, ja me olemme yrittäneet myöskin edistää tätä tietojen saatavuutta. No, no ei sitä nyt ainoastaan tule tuolta julkiselta puolelta ulkopuolelle, vaan myöskin päinvastoin. Sekin voi auttaa kaupunkeja, liikenteen harjoittajia ja muita, että he voisivat tehdä työnsä hiukan paremmin. Että eivät ainoastaan reagoi asioihin, vaan myöskin ennaltaehkäisevästi pystyvät olemaan toiminnassa mukana. Ja päätän nyt tähän. Kiitos minä en täysin ymmärtänyt tätä tietoihin liittyvää asiaa nyt. tässä ei puhuta tässä raportissa eh, tietojen saatavuudesta yhtään. Ja minä esitin todellakin kysymyksen tuossa aikaisemmin, kun ajatellaan ajoneuvon valmistajia ja tehdään ehdotuksia liittyen tietojen saatavuuteen Onko tätä pohdittu? Onko tässä yksi raportti sitten etuoikeutettu toiseen liittyen? Euh, Ensinnäkin kyse on näkökohdista, jotka liittyvät tieturvallisuuteen. Me vaadimme, että autonvalmistajat toimittavat tiedot näistä tapahtumista. Me käymme vuoropuhelua toisaalta liikenneministeriöiden kesken, siellä on kansalliset yhteyspisteet ja toisaalta autovalmistajien kanssa, niin että ajoneuvon tiedot palveluihin liittyen, autovalmistajathan tarjoavat samantyyppisiä palveluita, eli esimerkiksi haamokuljettajaan liittyvät tiedot ja niin edelleen välittyvät. Eli kaikki tiellä liikkujat, tien käyttäjät olisivat siis kytkettyinä ja saisivat nämä tiedot. Näin saataisiin tietoa saataville tehokkaammin ja nopeammin. Olemme menneet pidemmällekin ja antaisin tässä puheenvuoron Grow tai Connect-pääosastojen kollegoille. Olkaa hyvä. Ja te voitte ehkä kertoa hiukan jotain. Tämä voi olla myöskin mielenkiintoista kuulla, kun ajatellaan tulevia keskusteluja. I will only make one point, and it's about... Minä vain yhden kommentin, joka liittyy yleiseen ja erityiseen ja tämä jo aiemmin, ja itse asiassa pyytäisin tehdä massiiveisi esityksensä energiakomitea, jossa puhuttaisiin älykkäistä verkoista, sitten maatalousvalikuntaan puhumaan yhdistyneistä kasvihuoneista ja, ja sähköisestä maataloudesta ja sitten keskustelemaan sitten älykkäistä kaupungeista ja tietoturvallisuudesta ja kyberturvallisuudesta. Tämä on se keskustelu, jota on käytetty G2030 yhteydessä, eli että on olemassa tällainen politiikan kehittymys, joka on <clears throat> poikittaista. Cyber security. Puhumme tiedoista, puhumme kyberturvallisuudesta, olemme puhuneet tekoälyä, eli, eli muitakaan asioita. Ja tämä liittyy sitä Connect-pääosasto, tämä oli komission sisäinen asia, meidän myöskin jotkin sidosryhmät, olipa kysymys telekommunikaatioihmisistä tai muista, to, ne ovat mukaan tämän keskusteluun ja tällaista keskustelua on käyty tiedosta. On totta, että ihmiset eivät pysty sovimaan tiedon malleista, on erilaisia asioita, jotka nousevat esille. Monet meistä ovat jatkuvasti käymässä keskustelua näistä asioista, siis tämä yleinen ja erityinen, se on se, mikä tässä on tärkeää. Tämä kuitenkaan on vielä tien pää. Toukokuun lopussa Junckerin äh, kollegio tulee tekemään lainsäädäntöstyksiä, joita pyritte sitten sulattamaan, joten saattaa aika ison kuvan asiasta. Ja tähän liittyvät myöskin kyberturvallisuusehdotukset, joita on tehty. Ja sitten eh, tietopaketti, joka tulee 25. huhtikuuta ja näitä muita paketteja, eh, liikkuvuuspaketti. Ja nämä on näitä elementtejä mukana ja me jatkamme tällä tätä keskustelua. 5G on yksi esimerkki siitä, että komissiolla on eh, säätelyvaltaa, meillä on myöskin budjettivaltaa, meillä on voimakas tutkimusohjelma, ja tutkimusohjelmassa meillä on 5G äh, hakukierros, ja on varattu tietty määrä 50 miljoonaa juuri menemään liikkuvuuteen. Eli on tällainen vuorovaikutus sektorien kesken ja yleisen ja e-, erityisen välillä. Me emme lopeta keskustelua, G23 on tehnyt raporttinsa, me on käynyt keskusteluja. Keskusteluja jatkavat kaikki eri tahot. Meillä on ryhmiä, joita johtavat jäsenvaltiot, jotka liittyvät tietoon ja eettisiin kysymyksiin, liikenteen testaukseen. Ja tämä on se, mitä me olemme pyrkineet tekemään sitten siis tällaisena lisäelementtinä, joka on noussut esille G20-30 myöskin siitä, että eh, eh, sidosryhmien foorumi on esittänyt näistä asioista – So want to get into me olemme pyrkineet myöskin äh, sam- saman aikaan olemme korostaneet sitä, että olisi tällainen digitaalinen rajat ylittävä käytävä, jossa asia, äh, autot saadaan tielle yli rajojen, koska siitä on kysymys Euroopan unionissa. Tässä sitä pitää, sitä pitää, sitä pitää kysyä, miten tietoa hoidetaan, miten se toimii, mikä on turvallisuusmalli, mikä on verkottuneisuus. Nämä ovat ne asiat, joita täytyy tutkia jäsenvaltioiden kanssa reaaliajassa. Tämä on tärkeää siksi, että tätä olemme kollektiivisesti pyrkineet tekemään komissiona. Eurooppa on hyvin voimakas siinä, että se kokoaa nämä sektorit yhteen. Olemme ylpeitä siitä, että me käymme vakavaa keskustelua autotalan ja telekommunikaatiosektorin kanssa. Me puhumme autosektorin kanssa siitä, onko se yhteydessä telekommunikaatioalaan, ja nämä ovat sitä vakavaa keskustelua, että Euroopassa käydään. Eurooppa on pystynyt saamaan sen, että teollisuus ja jäsenvaltiot ovat toimineet yhdessä G2030 yhteydessä lukuissa keskusteluissa. Me olemme heikkoja sitten siinä, kun ryhdytään toimeen, koska se tapahtuu pirstaloituneesti ja tässä me haluamme kollektiivisia ponnisteluja, joihin me uskomme saavamme vastauksia. Teidän avullanne on lukenut viimeisimmän parlamentin oma-aloitteisen mietinnön, joka koskee ITS. Eli tämä on tärkeää, että tämä poikittaisuus verrattuna sektorikohtaiseen on tässä hyvin tärkeä kysymys. Professori Massia olisi kutsuttu viisi vuotta sitten tänne, koska ei ollut olemassa mitään yhteyksiä. Tämä on nyt se uusi asia, joka tässä on. Kiitoksia esityksestänne. Mulla on myös kysymyksiä myöskin teille, mutta haluaisin korostaa sitä, että yhdessä komissio, neuvosto ja parlamentti, meillä on tämä ainutkertainen haaste pitää tämä kaikki yhdessä. Paperilla se näyttää hyvältä, mutta käytäntö on huomattavasti vaikeampaa. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi herra Massei, olkaa hyvä. Te voitte nyt vastata näihin kysymyksiin, joita teille esitettiin. Olkaa hyvä kiitos. Olen samaa mieltä monista asioita, mitä täällä on jo mainittu. Ja haluaisin korostaa sitä, että jokin työstä, mikä on tehnyt, on kriittisen tärkeää, jotta tässä asiassa edistytään. Työ, jota tehdään ja jatkossakin tehdään, on keskeistä, jotta voidaan varmistaa, että olemmeko nyt oikealla tiellä vai tuleeko tässä nyt tällaisia pieniä erillisen tiedon saarekkeita ja se ainutkertainen rooli, mikä tällaisilla ryhmillä voi olla, on yhdistää teollisuuden alat ja katsoa hiukan laajempaa lähestymistapaa. Joten tässä mielessä yksi kysymys on se, että olenko nyt oikealla, oikealla raiteilla, niin tämä on nyt tärkeä hetki ja se työ, mitä nämä työryhmät tekevät, auttaa ää, nyt tekemään päätöksen, että miten se toimii. Eikä kyse ole ainoastaan ajoneuvosta. Ajoneuvo on nyt tässä älykkäässä yhteiskunnassa. Ää, on se puhuu älykkään verkon kanssa, matkapuhelimen kanssa, eikä nyt ole selvää, että onko se osa energiasektoria vai liikennesektoria vai osa televiestintäsektoria. Se on hiukan kaikessa mukana, joten on hyvin tärkeää, että on olemassa standardi, joka toimii kaikkien sektorien eh, yli. Aina kun järjestelmä eh, on päättänyt lähteä eristyneempään suuntaan, niin melkein jokainen laite, mikä meillä nyt on verkossa, toimii avointen standardien kautta, joita kansainväliset viranomaiset valvovat, eli tässä eri yritykset kilpailevat, no, mutta mikä näistä kilpailevista näkökulmista ei ole mukana. Näin saadaan myöskin uusyritykset mukaan. Yksi eduista kun ajatellaan TCP, IP ja kansainvälisiä standardeja, no esimerkiksi meillä on erilaista mm, tietotekniikkayritysten protokollaa ja kaikkia innovaatioita. Meidän täytyy sallia nämä innovaatiot. Tämä on avainkysymys. Kun pohditaan, että mikä nyt on se tekninen haaste, tässä puheenjohtaja on täysin oikeassa, että kun ajatellaan kaikkia näitä laskelmia, joita tehdään, jotta voidaan välttää lätäkkö. No usein, kun näemme näitä turvallisuus demonstraatioita, niin joku ottaa ajoneuvon haltuunsa. No mitä jos tiedot ovatkin väärässä? Jos sen sijaan, että hallitsen ajoneuvoa, manipuloinkin tietoja ja sanon, että kyllä tuossa on lätäkkö, tai esimerkiksi on tai ei ole jalankulkija, joten tiedon turvallisuus ja uskottavuus on äärimmäisen tärkeää, jos me haluamme jonkin näistä tavoitteista saavuttaa. Onpa kyse sitten autonomisesta ajoneuvosta tai erilaista liikennemuodoista. No, tulevaisuudessa ehkä omista autoa, vaan luotan ehkä, että verkosto tuo auton minulle. Eli luotan taas siihen, että tieto on oikeaa. Ja jos minulla ei ole luottamusta tietoon, niin kaikki nämä mallit romahtavat. Joten on äärimmäisen tärkeää, että me kiinnitämme huomiota tähän. No mahdollisesti me olemme menossa oikeaan suuntaan ja nyt on sitten oikea aika muokata sitä, mihin suuntaan teollisuus lähtee, jotta voidaan mahdollistaa toimijoiden onnistuminen, jotta uusyritykset voivat olla mukana kilpailussa. Ja se työ, mitä nämä työryhmät tekevät, on ratkaisevan tärkeää. Mielestäni ne tekevät aivan erinomaista työtä, ainakin tähän mennessä. Ja tämä on hienoa nähdä. Meidän täytyy varmistaa, että tietojen varmistus toimii ja tähän täytyy puuttua. Nämä 5G-kommentit eh, ovat totta, mutta kun ajatellaan 5G-verkostoa, on monia tapoja, miten eh, ajoneuvot kommunikoivat tällä hetkellä. On sellaisia, jotka toimivat wifi-hotspotteina, jotka tarjoavat internetpalveluja sen sijaan, että yhdistäisivät näitä. On viestintää, siis Bluetooth-viestintää, ja, ja, ja autojen välillä ja infrastruktuurien välillä 5G on tärkeä, mutta jos ajattelemme, että se on ainoa viestintäväline, niin sitten kyllä tästä jää jotakin pois. Kaikki toimii yhdessä. Ja toivon, että nyt vastasin kysymyksiin. Jos nyt jokin jäi huomaamatta, niin kysykää uudestaan. Mutta jos me tässä onnistumme, ja tästä syystä se työ, mitä nämä työryhmät tekevät, on niin tärkeää. On tärkeää saada teollisuuden toimijat toimimaan yhdessä. No, viimeinen kommentti on, että se ei tapahdu itsestään. Ei voida olettaa, että yksi teollisuuden toimija, vaikka se olisikin suuri kansainvälinen iso yritys, että se yksinään asettaisi standardit, vaan tässä tarvitaan ohjeistusta tämänkaltaisilta ryhmiltä. Ja halutaan tässä toimia yhteistyössä teollisuuden tekijöiden kanssa. Jos luotetaan ainoastaan yhteen, kahteen suureen valmistajan tai pariin teollisuuden segmenttiin ja sanotaan, että me teemme tämän yksin, niin siinä jätetään kyllä mahdollisuus käyttämättä ja siinä mahdollisesti mennään sitten väärään suuntaan. Nämä ovat tärkeimmät kommenttini. Merci beaucoup, monsieur Paljon kiitoksia, herra Mase. Tässä varmasti voidaan antaa suoson osoitukset. Kiitokset eh, Connect ja Grow pääosastolle. Kiitoksia Move pääosastolle. Ja me tulemme seuraamaan teitä kyllä tarkkaavaisesti. En tiedä. Minä tulen tarkkailemaan tarkasti, mitä teette. Kyseessä on sektori, jossa nyt Euroopalla on todellakin mahdollisuus ryhtyä toimenpiteisiin, niin kuin herra Masi totesi. Nyt sitten on korkea aika. Äh, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, kokous päättyy. Jos ei muita asioita ole, niin tapaamme maanantaina 25. huhtikuuta kello 9. Ah, c'est pas, c'est pas le lundi. Aha, se ei ollutkaan maanantai. Pahoittelut. Pelkäsitte, että maanantaina kello yhdeksän, eli siis keskiviikko kello yhdeksän. Keskiviikko kello yhdeksän, jolloin tapaamme. <laughs>